So, good, good morning, colleagues. Hyvää huomenta kollegat ja tervetuloa aamupäivän kokoukseemme. Ensimmäisenä asiana ovat kaksi mietintöä. Yritykselle suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaiset tarjoajat ja mietintö 13 rahoitusvälinen markkinat. Kumpikin esittelijä saa kuusi minuuttia, varjosittelijat neljä minuuttia ja sitten vielä muille puhille puheenvuoroja. Ja lopuksi puhun myöskin komission edustaja. Ensinnäkin joukkorahoituspalveluista puhuu Ashley Fox. Ashley, ole hyvä. Thank you, President. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää kollegoja heidän tekemistään tarkistuksista ja siitä, että on pystytty pitämään kiinni tiukasta aikataulusta. Olen tyytyväinen sekä tarkistuksiin että keskusteluihin, joita olemme käyneet varjoistelujen kanssa. Olemme kulkemassa samaan suuntaan ja monet aiheista tähän mennessä ovat olleet kiistattomia. Esimerkiksi kun nostetaan joukkorahoituksen määrää kahdeksaan miljoonaan kun pyritään, ja pyritään lisäämään sijoittajasuojaa. Nämä ovat saaneet tukea kaikista ryhmistä. Kuitenkin on kolme sellaista aluetta, jotka olemme havainneet joissa ei olla yksimielisiä, ja haluaisin nyt keskittyä kommenteissa näihin kolmeen. E, Esman rooli ja äh, sitten miten otetaan mukaan äh, kuluttavaltaan liikkeeseen lasku ja kolmanteen maiden kysymykset. On kysymyksiä, mitä arvopyörimarkkinaviranomaisen tehdä ja EAVM pitäisi antaa sekä lupa että valvoa näitä alustoja joukkorahoituksessa, mutta kuitenkin eri varjoesittelijät olivat epäilevämmällä kannalla ja minäkin olen kyllä skeptisempi. Minun näkemykseni on, että kansalliset viranomaiset ovat parhaassa paikassa ymmärtääkseen oman markkinatilanteensa hyvin ja voivat hallinnoida kunnolla näitä joukkorahoitusalustoja, jotka siellä toimivat omassa maassa. Kyseinen asetus pyrkii varmistamaan, että PSD-lupaa käytetään ja sääntöjä noudatetaan. Koska tätä valvotaan kansallisella tasolla, tämä voisi rajoittaa ESMAn valvontamahdollisuuksia, jos pyytäisimme heitä hoitamaan tätä järjestelmää. En myöskään usko, että arvopaperimarkkinaviranomaisilla on välttämättömät, välttämättömät resurssit autorisoida ja valvoa järjestelmää. Eilen valvojaviranomaiset kertovat näkemyksistään valiokunnassa. Ja minä esitin kysymyksen toimivaltuudesta Steven Majorille, joka johtaa arvopaperimarkkinaviranomaista ESMAa. Olin tyytyväinen hänen vastaukseensa. Hän sanoi, että ei olisi järkevää antaa pienimuotoiselle toiminnalle, joka ei ole systeem- järjestelmän kannalta merkittävä EUlta kansallisille viranomaisille ja ottaa ESMA mukaan vain, jos ne ovat liian suuria. Hyvät kollegat, tämä järjestelmän katto on siis 8 miljoonaa euroa, tai sitä rajoittaa 8 miljoonaa. Ei ole mitään mahdollisuutta, että tämä voitaisiin todeta järjestelmän kannalta merkittäväksi määräksi Uskon, että Eson puheenjohtaja pyrkii äh, sanomaan niin, että tämä pitäisi jättää kansalliselle valvontaviranomaisille. Ja aha, odotan nyt mielenkiinnolla keskusteluamme myöhemmin tänään tästä aiheesta. Sitten toinen kysymys on se, miten otetaan mukaan nämä ICO, eli kryptovaltan liikelasku Tämä on luomassa mielenkiintoista dynamiikkaa, missä varjoesittelyiden näkemykset ja heidän laajempien ryhmiensä kannat eivät aina välttämättä ole samalla linjalla. Minun tarkistukseni, jotka olen jättänyt joidenkin muiden kollegojen kanssa eri ryhmistä mukaan lukien EPP ja sd ryhmä Siinä, niissä pyritään tekemään selväksi se, että jos tätä sovelletaan silloin, kun alusta toimii seuraavalla tavalla. Se, se so, soveltuu niihin IK, ikoihin tai liikkeeseen laskuihin, missä yksi ensinnäkin... Just a lot of noises off, Chairman. Niin puheenjohtaja, täällä on hiukan nyt keskustelua. Odotan, että keskustelu kenties päättyy tässä. Hiljaisuutta saliin pyydän. Silloin kun käytetään keskitystä liikkeeseen laskia, jota voidaan pitää vastuullisena hankkeesta, jota tarjotaan. Toinen asia, käytetään välikättä, jotta lasketaan liikkeelle kolikoita eikä puhuta yksityistä sijoituksista. Kolme, liikkeessä laskee kolikkoja, joilla tarjotaan lainaa tai arvopapereita, tai kolme, alusta täyttää täyttää asetuksen mukaiset vaatimukset, nimittäin se tarjoaa tätä äh, tarjous on alle 8 miljoonaa euroa. Ja silloin ja vain silloin sitä sitoo tämä asetus. Nyt kuitenkin monet varjoiset ovat tehneet selväksi, etteivät ole sitä mieltä, että tämä olisi nyt oikea mietintö käsitellä näitä äh, kryptovaluuttojen liikkeeseen laskunta. Ja ymmärrän kyllä, mitä kollegat ovat sanoneet, että tässä pitäisi ottaa komission pitäisi ottaa huomioon tämä kryptovaluutan liikkeessä lasku, mutta sitten kun komissio pystyy laatimaan tällaisen ehdotuksen, niin silloin ehkä on jo liian myöhään, minä pelkään, kun ajatellaan tätä nopeutta, millä tämäkin markkina kehittyy. Kyseinen asetus on loistotilaisuus kuvata, kuinka tietyt kryptovaluutan liikkeeseen laskut voivat sopia tähän asetukseen ja äh, voidaan asettaa vapaaehtoisia standardeja, joita ne voivat noudattaa, jotta saavat tiettyä legitiimiyttä. Tätä kautta aletaan erottaa legitiimejä hankkeita peto, petoksellisista hankkeista. Sitten viimeinen asia, johon puuttuisin puheenjohtaja, on tämä kolmansien maiden järjestely. Ja olen tyytyväinen siitä seikasta, että te olette uudelleen jättänyt nämä osat minun miettimään mietinnöstäni uudelleen tarkistuksen muodossa. Uskon, että artikla, jota minä ehdotan, mahdollistaa sen, että voidaan siirtää parhaimpia käytäntöjä ja rohkaisee markkinoiden laajentamiseen eikä pyritä ylittämään sisämarkkinarajoja ja voidaan avustaa PK-yrityksiä saamaan rahoitusta, jota tarvitsevat. Jotkut, jotkut oppositio on kyllä tässä hiukan minua hämmentänyt. Minä haluaisin tätä järjestelmää, että se mahdollistaisi sen, että kolmannet maat, jotka ottavat käyttöön kyseisen asetuksen kokonaisuudessaan, asetuksista, jotka haluavat toimia toimiluvalla sisämarkkinoilla, jotta ne saisivat sitten tämä vastaavuuspäätöksen. Minun tarkistukseni äh, järjettelevät tätä benchmark-järjestelyä ja jotkut kysymykset, joista keskustellaan myös Heisin ähm, va- äh, mietinnöstä. Jotkut osapuolet kuitenkaan vieläkään eivät halua tästä asiasta keskustella, ja minä vedän tästä sellaisen päätöksen, että tässä on mukana poliittista peliä, eikä halutakaan tehdä pelkästään hyviä poliittisia päätöksiä. Puheenjohtaja, olen erittäin tyytyväinen edistykseen, jota tähän mennessä olemme saaneet aikaan, ja mielelläni nyt kuuntelen sitten muiden varjoesittelijöiden puheenvuorot. Kiitos paljon Ashley, toinen esittelijä. Caroline Nähtihal ei ole paikalla. Haluatko joku puhua hänen puolestaan? Ramon, ole hyvä. Karolinia äh, Apologia. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Karolin pahoittelee sitä, ettei päässyt paikalle tänään. Minä nyt hänen puolestaan luen hänen viestinsä. Hän halusi kiittää Ashleyä ja kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä kokouksissa ja odottaa mielenkiinnolla tulevia keskusteluja tulevina viikkoina. Karolin myöskin haluaisi kiittää kollegoja yhdeksästä tarkistuksesta, joita he ovat eh, esittäneet. Äh, hänen mietintönsä. Karolin itse on esittänyt tarkistuksia Ashleyn mietintöön koskien kansallisia toimivaltaisia viranomaisia äh, ja hän on tukenut joukkorahoituksen mukaan ottamista sovellusalaan ja tämän lisäksi kynnysarvon muuttamista niin, että monet pk-yritykset pääsevät hyötymään tästä mahdollisuudesta. Kynnysarvon kasvattaminen ja sovellusalan laajentaminen vaikuttaa hänelle olevan melkoisen ristiriitainen kysymys. Kuitenkin vielä vaikeampaa on kysymys ottaa alkuperäinen liikkeelle lasku mukaan ja yhteistyö ähm, arvopaperimarkkinaviranomaisen ja kansallisen toimivaltaisten viranomaisten välillä. Karolin myöskin ottaa ilolla vastaan Ashlin muutokset ja kollegoiden. Hän on heidän kanssaan samaa mieltä siinä, että nopea hyväksyminen, joka helpottaisi lainsäädäntöä liittyen kryptovaluutan liikennelaskuun ja kryptovaluuttaan yleisesti ottaen on äärimmäisen tärkeää. Tästä syystä hän kehottaa komissiota tekemään kattavan arvioinnin liittyen mahdolliseen oikeudelliseen puitteistoon, joka koskee tätä aivan uutta tapaa startup- ja scale-up-yrityksiä rahoittaa. Hän ei halua myöskään mitään viivästystä tähän asiaan. Mitä tulee arvomarkkinaviranomaiseen ja e MVhen Karolin tukee kansallisen toimivaltaisten viranomaisten roolia. Ne ovat ne tahot, jotka tuntevat markkinat kaikkein parhaalla tavalla. Kuitenkin Euroopan unionin tasolla äm, sirpaloitumista tulisi välttää. Mitä tulee kolmansien maiden säädöksiin, tämä vaikuttaa olevan kuuma peruna. Se hyppää kaikissa asioissa esiin ja aina aiheuttaa kiivasta väittelyä. Ehm, yleisesti ottaen ne tukee avoimia markkinoita ja ekvivalenssisääntöjä. Vaikka tunnustamme, kuinka poliittisesti arkaluontoista tämä kaikki on, meidän pitäisi tehdä kaikki mahdollinen, että pk-yrityksiä voitaisiin Euroopassa rahoittaa kaikilla tavoilla tältä mantereelta tai muualta. Kiitoksia. Kiitos paljon Ramon. Nyt sitten varjoesittelijät. Täällä on kaksi kansanpuolen varjoesittelijää. Ensimmäisenä Ann Sander. Ann, ole hyvä. Merci, monsieur le président. Je voudrais d'abord... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijää hyvästä keskustelusta, jota kävimme ja vielä tulemme käymään. Ensinnäkin joitakin kysymyksiä, jotka liittyvät kynnysarvoon ensinnäkin. Toteaisin, että onneksi suurin osa kollegoista tukee ajatusta, että että kynnysarvoa muutetaan silloin, kun julkaistaan eh, tarjousesite yhdestä kahdeksan miljoonaa. Mitä sitten tulee sijoittajan suojaan? Uskon, että meidän täytyy saada selkeät säännöt tähän. Minusta on keskeisen tärkeää, että mahdollinen sijoittaja voi hyödyntää foorumin palveluita vain ja ainoastaan, mikä hän toimittaa tietyt tiedot, henkilötiedot esimerkiksi ja myöskin täytyy tuntea asiakkaassa, Katson, että täytyy myöskin hyväksyä riittävät riskit, jotka liittyvät joukkorahoitukseen. Tällä alustalla täytyy olla jonkinlainen varoitusjärjestelmä siltä varalta, että tämä tarjous ei sovellu sijoittajan profiiliin, ei ole hänelle sopiva. Mitä alustoihin tulee eri erityisiin hankkeisiin, toivoisin, että voisimme tue, tukea ajatusta, että alustat, jotka haluavat investoida hankkeeseen, voisivat näin tehdä. Tämä kuuluisa ajatus, että asiakkailla täytyy koitua hyötyä alustan toiminnasta, mutta tämä ei voi olla mitenkään systemaattinen järjestelmä. Eli jokaisen pitää olla oma osansa tästä riskistä. Lisäksi täytyy tehdä ero tiedon osalta, joka on julkista, ja sellaisen tiedon osalta, joka on mainontaa, markkinointia, joka kohdistuu sijoittajiin, sijoittajien suuntaan, jotka ovat mukana alustalla. Sitten muutama problemaattisempi juttu joiden suhteen täytyy tehdä vielä työtä. Ensinnäkin valvontakysymys. Kun otetaan huomioon, että luemme tässä eurooppalaisen välineen, minusta vaikuttaisi mielenkiintoiselta ja tärkeältä, että luvananto ja valvonta annettaisiin ESMAn tehtäväksi arvopäärimarkkinaviranomaiselle. Jotkut ovat vastustaneet tätä Mikäli tehtävä annetaan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, niin kansallisten viranomaistenkin rooli, miten se tässä määrittyy, me siellä on käyty keskustelua, olisi mielenkiintoista saada tästä oikeusoppineiden lausunto parlamentin oikeusyksiköltä. Voidaanko tämä tehtävä antaa ESMalle, arvoimarkkinaviranomaiselle. Näin. Tämän kysymyksen ei tällä hetkellä ole vielä ESMan toiminta kentässä. Pitäisi silloin siinä tapauksessa muuttaa ESMan säännöksiä. Onko tässä jonkinlainen yhteys välillä? Vai voimmeko tässä tekstissä nyt määritellä niin, että tämä tehtävä kuulisi Esmalle sitten vastaavuuskysymys. Kyse on markkinoista, joita halutaan kehittää Euroopan tasolla. Tänä päivänä vastaako tämä järjestelmä meidän tavoitettamme sitä, että kehitän eurooppalaisia markkinoita ja joukkorahoitusta Euroopan unionissa. Viimeinen seikka, joka liittyy liittyy kryptovaluutan liikkeeseen laskuun. ICOhon monet kollegat ovat tästä puhuneet. Uskon, että tämä on todellakin aihe, jonka suhteen meidän täytyy tehdä vielä työtä Euroopan tasolla. Me tarvitsemme kerta kaikkien säännökset tätä varten vetoaisin komissioon, että komissio tekisi ehdotuksen asiasta. Toisaalta uskon, että joukkorahoitusta koskeva teksti ei nyt tällä hetkellä ole se oikea paikka tätä, saada tätä kysymystä. Tässä oikeastaan kaikki, mitä haluaisin sanoa. Olin jo etukäteen iloinen keskustelusta, jota tulemme vielä käymään tästä tulevina päivinä. Thank you very much, uh, Anne, uh, for that contribution. Kiitos Anne tästä puheenvuorosta. Tom van den, Kindela, van den Kelare puhuu myöskin kansan puolueen nimissä varjoesittelijänä. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskokseni on selvää, että keskustelu virtuaali valuutoista on tullut tässäkin esille keskustelu, joka muiden asioiden rinnalla, joihin kollega Sanderio viittasi, ovat kiinnittäneet ainakin minun huomioni. Mutta mielestäni täällä on nyt pitää hiukan järjestystä saada. Ensinnäkin se seikka, että erot ovat varsin suuria toisaalta sen välillä, mitä me pidämme säännöllisen joukkorahoituksena ja sitten toisaalta tietenkin tämä kryptovaluutan liikkeeseen lasku sitten korkein kynnys 8 miljoonaa koskien joukkorahoitusta. Tämä voi tarkoittaa, että vain pieni osa näistä iko tarjouksista voidaan ottaa mukaan tähän pakettiin, joten meidän pitää nyt kysyä, onko tämä, ovatko nämä oikeat puitteet. Sitten toinen asia, kun ajatellaan kryptovaluuttojen äh, potentiaalia, mutta on myös varsin vähän konkreettista tietoa siitä, miten asia voidaan parhaiten säännellä. Tässä kollegat voivat pohtia, pohtia, miten komissio parhaiten näin saa aika mahdollisimman laajat ö, puitteet kryptovaluutalle ja käsitellä sitä tavallaan erikseen konkreettisesti omana asianaan. Sitten kolmantena asiana ehkä vielä, mitä tulee vielä kryptovaluuttoihin, emme voi pysyä paikoillamme. Aina puhut, viitataan Aasiaan, sieltä on varsin suosittua, mutta ei tarkoita sitä, että eikö täällä Euroopassakin pitäisi toimia. Sitten siksi toisaalta meidän pitää todellakin säännellä ja suojella kuluttajia. Tämä on tehtävä, joka kuuluu meillä aivan selvästi, mutta sitten toisaalta markkinoita ei pidä täysin tukahduttaakaan. Meidän pitää huolehtia siitä, että happea annetaan tälle alalle. Siksi olen sitä mieltä, että on hyvä arvioida sääntelyn kokonaisvaikutusta ja sitten tämän pohjalta päätämme asiasta täällä talous- ja raha-asian valiokunnassa. Thank you very much, Tom. Kiitos paljon, Tom. SND-ryhmän nimessä puhuu Eva Kaili. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Dear colleagues, I have to... Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kollegat. Haluaisin kiittää Ashley Foxia ja kaikkia niitä kollegoja, jotka ovat olleet mukana tässä työssä. Edistyksestä, joita olemme saaneet tähän mennessä, vaikuttaa, että olemme äm, osan äh, asetuksen osasten äh, suhteen saaneet yksimielisyyden tämä äh, kynnysarvon raja, kahdeksan miljoonaa. Me olemme myöskin saaneet eturistiriitoihin, kuluttajien informointiin, markkina, tiedotukseen ja muihin asioihin liittyviä, julkistamisvaatimukseen liittyviä yksimielisyyksiä. Mitä tulee kryptovaluutan liikennelaskuun, minä haluaisin ottaa sen mukaan tähän meidän pitäisi löytää paras mahdollinen tapa tämä toteuttaa niin, että meillä olisi oikeusvarmuutta eh, ja takeita sijoittajille tässä ympäristössä, jota ei ole lainkaan säädelty ennen kuin on liian myöhäistä. Meidän pitäisi pyrkiä te- tekemään jotakin ja tämä pitäisi mielestäni ottaa mukaan. Mitä tulee sitten arvopaperimarkkinaviranomaisen rooliin tässä komission tekstin ehdotus on oikea ratkaisu. Säätelijän henkinä ei tässä ole korvata kansallisia valvontaviranomaisia ja MVn myötä, vaan luoda ähm, yhtenäinen foorumi erityisesti niille maille, joilla Tätä säätelyä ei ole joukkorahoituksen suhteen. En vieläkään ymmärrä, mikä olisi hyöty siinä, että meillä olisi eri järjestelmiä, kun ajattelemme markkinatoimijoita ja sitä, että investoijat pitävät komission ehdotusta selvästi parhaana. Haluaisin kiittää Ashley Fox ja hänen äh, pyrkimyksistään löytää kolmansien maiden vastaavuuksien suhteen yksimielisyys. Tämä on Euroopan unionin asetus, joka ei kosketa kolmansia maita. Ainakaan tässä asiassa voimme mielestäni palata asiaan ja löytää ratkaisun siihen myöhemmin. Tällä hetkellä me emme voi olla samaa mieltä sen ehdotuksen kanssa, äh, jota tässä artiklan suhteen on äh, annettu. Tämä oli meidän panoksemme tähän asti. Kiitoksia. Kiitos Eeva tästä puheenvuorosta. Vihreiden ryhmä seuraavana Moli ole hyvä. Thank you very much, Kiitos paljon puheenjohtaja. Minäkin haluan sanoa, että kiittämällä Ashley ja hänen avustajansa sairaalamaisesta työstä. Ensin asia jos olemme samaa mieltä. Tuemme ajatusta luoda yhteinen säätelykehys lainoihin perustuvaan joukkorahoitukseen haluamme yksinkertaistaa kehitystä, kun halutaan selkeämpää helpompaa rahoitusta pk-yritykselle. Esittelijä on hieman antanut periksi kuluttajan suojasta ja sijoittajan suojasta ja olemme saaneet aikaan monia kompromisseja tämän ansiosta. Kaikki varjoesittäjät ovat puheen samoista seikoista, joiden suhteen, joista olen vielä eri mieltä vihreiden kanta näihin kysymyksiin. Ensinnäkin kolmansien maiden vastaavuus asiaa. Katsomme, että vastaavuusjärjestelyä ei pitäisi viedä luoda joukkorahoitusmarkkinoilla, koska ne markkinat täytyy antaa ensin kasvaa ja kehittyä. Minun maani yhdistynyt kuningaskunta on johtajan asemassa, kun on kyse joukkorahoituksesta, mutta kun lähdemme, EU, lähdemme EUsta, meidän täytyy voida vapaasti hallinnoida varoja mitä valvontatehtävään tulee, uskomme, että arvopaperimarkkinaviranomaiselle pitäisi antaa valvojan tehtävä silloin, kun on kyse näistä alustoista. Katsomme, että Esmalla pitäisi todellakin olla johtajan asema ja haluamme tehdä näistä yhteistyötä Esman kanssa, Esman ja kansallisten viranomaisten kesken. Mitä kyrpätalta liikkeeseen laskuun tulee, olemme tässä kansanpuolen kanssa samaa mieltä. Katsomme, että sen sijaan, että säneltäisiin pientä osaa kehittyvistä kyrpätaloutta markkinoista takaoven kautta. Tässä ehdotuksessa meidän pitäisi pikemminkin pyytää komissiolta täysimittaista ehdotusta, lakiehdotusta, jolla hoidettaisiin kyrpätaloutta kysymys kuntoon. Tähän liittyy riskejä. Täytyy saada asiantuntijat mukaan lakia laatamaan heti alusta pitäen. Esittelijä sanoi, että puolueen sopimus oli kynnyksen nostamisesta 8 miljoonaa. Minä tein kyllä selväksi varjoesittelijän kokouksessa, että olemme eri mieltä. Haluamme pitää tämän kynnyksen miljoonassa varovaisuussyistä kaikki toisen ryhmässä me eivät ole samaa mieltä. Olimme pettynyt havaitessani, että lukuisat tarkistuksista me olivat jääneet kompromissin ulkopuolelle varsinkin 249, joka liittyy pääomavaatimuksiin silloin, kun on kyse joukkorahoitusalustoista. Tämä on niin kuin SND-ryhmän tarkistus. Olen varma, että saamme tähän enemmistön 282 tarkistus, due diligence-vaatimukset, joita pitäisi noudattaa sen, kun on se kyse hankkeiden omist- tosiasta omistajista. Olen varma, että varjoit esittelyjen kokouksessa yvässä hengessä saamme vielä kompromissia aikaan. Kiitos. Much, Molly. No one here. Kiitos Molly. Kuesta ei tarvitse olla ketään paikalla. EFD-ryhmä sitten ja Marko Valli. kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää, varjoesittelijöitä keskusteluista, joissa me olemme löytäneet jonkin verran yksimielisyyttä ja olen tyytyväinen siitä, että me olemme löytäneet tähän kynnysarvokysymykseen 8 miljoonaan euroon yksimielisyyden ja myöskin vähittäismyyntikysymyksiin ja foorumin, joka tekee mahdolliseksi luo intressejä. Mitä sitten tulee julkistamisvaatimukseen no, foorumeiden osalta, tämä on hyvin tärkeä vaatimus ja on myöskin tärkeää, että me lisäämme avoimuutta ja vähennämme eturistiriitojen riskiä. Näissä yhteyksissä me olemme samaa mieltä. Tämä on ollut hyvin menestyksellistä työtä. Meillä on vielä tiettyjä asioita, joissa meidän täytyy neuvotella esimerkiksi kryptovaluutan liikennelaskun mukaan ottaminen tässä yhteydessä. Meidän mielestämme tähän asetukseen se tulisi ottaa mukaan. Tämä on jo olemassa oleva markkina ja on hyvin tärkeää, että meillä olisi eurooppalaista säätelyä sille. Eli tässä yhteydessä minä tukisin esittelijän kantaa ja tuen esittelijän kantaa myöskin, mitä tulee asiaan, joka meidän mielestämme on tärkeää. Meidän ei pitäisi keskittää valvontaa vain EAMVlle. Meidän ei tule unohtaa kansallisia toimivaltaisia viranomaisia. Täytyy ottaa huomioon, että niiden tuntemus kansallisen tason järjestelmistä on suurempaa. Ja tällaista asetusta ei pitäisi soveltaa liiaksi kansallisella tasolla, mitä tulee esimerkiksi Mifidin Tässä yhteydessä esittelijä haluaisi myöskin ottaa kolmannet maat tämän säätelyn sovellusalaan. Minä olen sitä mieltä, että ottaen huomioon tilanteen Brexitin liittyen on melkoisen ongelmallista pitää kolmannet maat ulkopuolella, mutta meidän pitäisi olla jonkinlainen uudelleen tarkastelun lauseke mahdollisesti tai kompromissi, että vuoden tai kahden vuoden päästä tarkastelisimme tilannetta, jotta ymmärtäisimme, mikä tilanne on kolmansien maiden suhteen. Kuten jo sanoin, tämä on ollut erittäin hyödyllistä neuvottelua kollegoiden kesken ja uskon, että hyvin nopeasti saamme myöskin sopimuksen aikaan näistä kolmesta asiasta, jotka ovat vielä avoimia. Kiitoksia. Thank you, thank you Marco, for that. Kiitos Marko Uskon, että varjoesittelijät olivat siinä. Nyt sitten muut puhujat. Pervanche Beres. Ähm, Haluaisin käsitellä kahta seikkaa. Esittelijä mainitsi keskustelun, jota kävimme eilen kolmen valvontaviranomaisen puheenjohtajan kanssa. Ja tämäkin asia kyllä otettiin esille montakin kertaa, ei vain silloin, kun käytiin keskustelua suulla. Ja ne merkille, että erityisesti mitä tulee näihin kryptovaluuttojen liikkeeseen laskun arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtajan kommentti oli varsin selvä. Hän sanoi, että tämä on vakavasti otettava asia, tietenkään kukaan ei halua estää innovaation kehitystä, mutta sitten kilpailun tasapuolisuus tällä alalla pitää ottaa huomioon ja oli riskejä, jonka, joka saattaa aiheuttaa rahanpesua ja voidaan menettää menettää nimettömyys anonymaattit. Ja teetkin tällaisen kysymyksen koordinaattoreille. Oikea ratkaisu meidän valiokunnallemme olisi, että käsiteltäisiin tätä ICO-kysymystä, mutta johdonmukaisella tavalla. Ja minusta tuntuukin, että meidän pitäisi aloittaa tehdä laatia suullinen kysymys komissiolle, johon liittyy päätöslausuma tai sitten ei liity, mutta tätä kautta voitaisiin käsitellä tätä asiaa niin kuin sitä pitää käsitellä, eikä käsitellä niin kuin sivuseikkana sitä käsiteltäisiin tavallaan tämän komission ehdotuksen yhteydessä. Mielestäni tämä aihe on aivan liian iso ja merkittävä, jotta sitä voidaan tällä tavalla vain käsitellä. Sitten toinen asia, joka liittyy ESMAan. Tietenkin ESMAn toimivaltuudet on tavallaan uudelleen avattu, mutta mikään ei estä sitä, että annetaan toimivaltuutus viranomaiselle, joka sitten jatkossa pyrkii saamaan johdonmukaisuutta toimintaan. Mutta huomaan kyllä pienen ristiriidan tässä esittelijän kommentissa, koska puhutaan tästä vastaavuusjärjestelmästä. Itse asiassa on tällainen toimilupa kaikille, riippumatta mistä, olosuhteista globaalista, että saadaan mahdollisimman laajat markkinat, mutta sitten kun kyse siitä, että valvotaan, että kaikki toimii kuin todellisella markkinoilla, niin sitten tämä kuuluukin kansalliselle valvontaviranomaiselle. Minusta tämä on hiukan ristiriitaista, mutta ehkä en ihan ymmärtänyt, mitä Etelä tarkoitti, mutta minusta tuntuu siltä, että tässä komission ehdotus ajatellen rooleja, joka annetaan arvopaperiviranomaiselle, tämä toimisi kunnollisen markkinan tavoin, on varmastikin aivan oikea, niin kuin tässä muuten varjoesittelijäkin äsken totesi, Eeva Kaili siis. Kiitoksia. Thank you, Pervanche. No, the catch... Kiitos, Pervanche. Ei muita puheenvuoropyyntöjä. Joten komission edustaja saa puhua vielä ennen kuin Ashley sitten tekee johtopäätöksiä keskustelusta. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kiitoksia myös esittelijälle ja varjoesittelijälle. Olemme iloisia siitä, että nopeasti on edistytty asiassa, koska tämä on tärkeä asia päivämarkkina uunena koskevan toimintasuunnitelman kannalta. Haluamme startup- ja scale-up-yritysten osalta saattaa asiat kuntoon. Kolme seikkaa, joista on keskusteltu valiokunnassa. Ensinnäkin arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn rooli. Olemme pyrkineet siihen, että luodaan tasavertaiset toimintamahdollisuudet kaikille ja vähennetään sitä taakkaa, joka näillä alustoilla on, jotta ne pystyvät harjoittamaan liiketoimintaa kaikkialla EU-ssa. Siksi olemme tehneet ehdotuksen, että lupa- ja valvontakysymykset alusten osalta hoidettaisiin ESMAN kautta. Nähdäksemme tämä on johdonmukaista senätyksen kanssa, että halutaan johdonmukaiset säännöt, jotka koskevat koko sisämarkkina-aluetta. Toinen seikka, joka liittyy kryptovaluutan liikkeeseen laskuun, ICO. -hon. Emme eksplisiittisesti ottaneet kryptovaluuttaa mukaan tähän ehdotukseen, koska meidän täytyy vielä tutkia asiaa ja arvioida sitä, kuinka tuo markkina-alue kehittyy, mitä riskejä siellä on ja kuinka riskeihin voidaan vastata valvonnan tasolla. Uskon, että on ennenaikaista myöskin pistää kryptovaluutan liikkeelle lasku ja kaikki kryptovaluutat tähän ehdotukseen mukaan. Olisi parempi, että että ensin saatetaan tuo mainittu arvio loppuun ja sitten katsotaan, millainen järjestelmä luodaan kryptovaluutta varten. Kolmas seikka, kolmansien maiden vastaavuuskysymys. Emme ottaneet tätäkään mukaan ehdotukseen, koska Euroopassa joukkorahoitusmarkkinat ovat pienimuotoiset vielä, kun mikäli verrataan tätä muihin alueisiin, kuten Aasian tai Yhdysvaltoihin. Ehdotuksen tarkoituksena on auttaa tätä markkinaluutta kasvamaan ja näitä alustoja kehittymään niin, että pystyvät toimimaan koko sisämarkkina-alueella. Thank you. Selvä pyy. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Ennen kuin Ashley puhuu, joitakin huomiota myöskin minun osaltani, koska olen tehnyt myöskin tarkistuksia. Totesin ensinnäkin, että suuri konsensus valitsee kynnyskysymyksestä – Lannin käsittänyt esittelijän ja varjoesittelijöiden puheenvuoron perusteella. Yksi seikka tuli esiin mietinnössä, joka hyväksyttiin parlamentissa pari kuukautta sitten, yleiset periaatteet silloin, kun kolmas maa haluaa noudattaa selkeitä säännöksiä, joita Euroopan unionissa on vallassa ja niitä standardeja, jotka Euroopassa on asetettu ja asianmukaiset äh, lailliset pykälät toteutuvat niin, että kolmas maa voi toimia meidän markkinoillamme, niin komissio sanoi, että tämä markkina-alue on alikehittynyt, mutta tulevaisuudessa markkinoiden pitäisi voida avautua, niitä kolmatkin maat pääsevät mukaan, jotka noudattavat täsmälleen ja tismalleen sitä valvontajärjestelmää, niitä säännöksiä, joita meillä, joita meillä on voimassa. Täällä aiemmin mainittiin, että tällä alalla pitäisi, tai voisi saada paljon hyvin aikaan, mutta että kyse on myöskin poliittisesta vastakkainasettelusta näissä kysymyksissä. Meidän pitäisi mietinnössä tehdä selväksi, että soveltamisala pitäisi laajentaa. Ja mitä tulee sitten kansallisiin viranomaisiin ja arvopaperimarkkinan viranomaiseen ESMAan? Nyt ei pitäisi olla minkäänlaista kaksinkertaista lupamenettelyä, koska tämä ei olisi hyvä tätä kehittyä markkinoilta varten, eikä myöskään pitkällä aikavälillä avautuvien mahdollisuuksien osalta tämä olisi hyvä ajatus. On hyvä ajatus kenties pyytää oikeudellista lausuntoa tästä oikeusyksiköltä. Ashton kannan mielelläni kuulisin tähän. Ajatus siitä, että valvonta tehdään siin Esmalle. Tätä voitaisiin pohtia, mutta Ashi saa nyt vielä puheenvuoron. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia varjoesittelijöille näistä kommenteista. Minä en tule nyt ne kaikkia toistamaan, erityisesti koska meillä on varjoesittelijän kokous tulossa tänä iltapäivänä. Mutta voisin tässä yhteydessä vastata pariin kysymykseen, joita esitettiin. Kiitoksia investoijien suojakysymyksistä. Minä olen ottanut huomioon esittämäni tarkistukset ja uskon, että voimme ottaa ne mukaan tekstiin. Ajatuksenne siitä, että oikeudellista lausuntoa haettaisiin, on jotakin, mitä voitaisiin harkita, mutta minun huoleni on se, että tämä prosessi hidastuisi siitä erittäin suuresti. En nyt sano vielä ei tai kyllä, pohdin asiaa. Molly, sinä viittasit äm, 249 tarkistuksessasi äm, pääomavaatimukseen. Sitten Iva Marko Kiitokset äh, tuellenne kryptovaluutan liikkeenlaskukysymyksessä. Uskon, että meidän täytyy äänestyttää asiasta valiokunnassa, sillä meillä ei ole yksimielisyyttä varjoesittelijöiden kesken asiasta. Uskon, että kaksi suurinta ryhmää ovat tilanteessa, jossa mielipiteet jakautuvat niiden sisällä ja ainut äh, tapa ratkaista asiaa on äänestää siitä. Me emme kuitenkaan tiedä vielä, mikä neuvoston kanta on ja voi olla, että neuvosto on täysin tätä vastaan. Jos näin on, aikamme loppuu eikä tämä tule toteutumaan. Uskon kuitenkin, että parlamentin kannalta me saamme parasta edistystä aikaa ja saamme komissiolta enemmän irti, jos me äänestämme asiasta ja otamme sen luonnoksemme mukaan. Joten minä sinne ICO-kysymyksen mukaan ottoon. Eiva, sinä viittasit vastaavuuksiin. Ehkäpä tässä ajatuksena oli se, että meillä olisi uudelleen tarkastelu lähitulevaisuudessa. Tämä jotakin me voimme pohtia mm, kompromissitarkistuksissa. Uskon puheenjohtaja, että tässä olivat kaikki minun huomioni. Kiitoksia. Kiitos paljon Ashley. Aikataulu on seuraava. Neuvottelut jatkuvat ja äänestys Ekon valiokunnassa on 5. marraskuuta. Kiitos esittelijöille ja varjoesittelijöille. Tämän asian käsittely päättyy tähän. Nyt pidetään kahden minuutin tauko ja sitten jatketaan keskustelua, kun edustaja Rossatti on saapunut paikalle. So, thank you, colleague. No niin, kollegat. Nyt siirrymme kohtaan 14 ja samalla sitten kohtaan 15. Kohta 14 liittyy merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotukseen ja kohta 15 puolestaan tietojen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskeva yhteinen järjestelmä. Ensimmäinen asia ensin eli merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotus. Esittelijä on Darius Rosatti, mutta häntä tuuraa hänen kollegonsa Ludek Niedermayer. Olkaa hyvä. Pleasure to replace here uh, my friend. Kiitoksia Brian, on hienoa ja suuri ilo olla täällä ystäväni äh, Dariuksen puolesta. Hän ei päässyt valitettavasti paikalle, mutta minä luen nyt hänen äh, lausuntonsa tähän hyvin tärkeään asiaan liittyen. Darius halusi jälleen kerran korostaa sitä, Äh, että hän tukee komission ehdotuksen linjaa, mitä tulee tähän mietintöön. Darius on sitä mieltä, että pitkän aikavälin ehdotus on äh, OECDn verotuskeskustelulle digitaalitalouden osalta hyvin äh, suuri panos, erityisesti sellaisena kuin me sen ymmärrämme, eli sillä, että tämä ei luo ylimääräistä verotusta. OECD ehdottaa yhteislähestymistapaa ilmiölle, Darius on sitä mieltä, että Dariuksen äh, teksti koskien digitaalitaloutta ei ole tuottanut kylliksi etenemistä. Tämä korostaa sitä, kuinka tärkeää on edetä asiassa unionin tasolla. Darius kuitenkin korostaa sitä, että tämä direktiivin pitäisi olla vain tulevan työn pohjana kansainvälisellä tasolla. Kun meillä ei ole yhteistä unionin lähestymistapaa, jäsenmaat ovat jo alkaneet äh, yksipuolisia ratkaisuja luomaan. Tämä luo säätyllistä epävarmuutta ja pirstaloitumista sisämarkkinoille, sitä pitäisi välttää. Darius Rosatti korostaa myöskin sitä, mietinnössään, että hän ei ole suuresti komission aloitetta muuttanut. Darius on Ähm, käsitellyt ähm, useita kysymyksiä. Ensinnäkin takse ja takse valio, kaksi valiokuntien työ ja panovaliokunnan työ pitäisi ottaa huomioon. Se korostaa sitä, kuinka paljon digitaalitalouteen äh, verotuksellisia haasteita liittyy. Darius myöskin korostaa sitä, että ottaen huomioon määritelmien epävarmuuden merkittävän digitaalisen läsnäoleen ja digitaalipalveluihin liittyen komission pitäisi ähm, ohjata äh, yrityksiä selkeästi näissä asioissa, kuten myöskin veroviran viranomaisia niin, että yritykset ja viranomaiset vähentäisivät epävarmuutta. Ottaen huomioon vaikeudet, meillä on tilanne, jossa liian monet sidosryhmän edustajat ovat korostaneet sitä, että näihin määritelmiin saattaa liittyä ongelmia, joten tämä on suuri hankaluus. Darius korostaa myöskin sitä, että valiokunta tarkastelee direktiivin oikeanlaista toimeenpanoa hän korostaa myöskin sitä, että veroviranomaisten pitäisi tarkastella merkittävän digitaalisen läsnäolon sääntöjä ja pyrkiä helpottamaan kansallisten veroviranomaisten kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta voisimme kahdennetun verotuksen välttää. Darius on avoin keskustelulle. Hän korostaa mietinnössään myöskin sitä, että muutokset Euroopan unionin verolainsäädäntöön pitää tehdä verotuksen neutraaliuden periaatteella. Me emme saa syrjiä unionin tai ei-unionin yrityksiä. pk yrityksiin pitäisi myöskin olla tässä sovellusalassa mukana. Lopultakin, mikä tärkeää, Darius korostaa sitä, että tällä hetkellä hän ei ole muuttamassa kynnysarvoa, mitä tulee merkittävän digitaaliseen läsnäoloon. Vaikutusten arviointi tai mm, tutkimukset, joita komissio tai sidosryhmät voivat äh, toteuttaa, ovat se pohja, jolle meidän täytyy tätä työtä tehdä, eivätkä äm, arvelut. Darius odottaa yhteistyötä tässä tärkeässä asiassa. Kiitoksia. Kiitoksia paljon tästä lausumasta Rosaatin puolesta. Seuraavaksi puhuu digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tulosta kannettava digitaalista palvelua digitaalista palvelujen veroa koskevasta yhteisestä järjestelmästä. Paul Tang, esittelen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tänään keskustelemme valtavasta ongelmasta. Suurimmat yritykset maailmassa maksavat alhaisemmat verot ja Monet ihmiset nämä näkevät tämän tietenkin epäreiluna, mutta tämä on myös täysin tehotonta. Ei tässä ole mistään yhtäläistä mahdollisuuksista kysymys. Luvut, joita komissio että niissäkin on huomattavia eroja verrattuna perinteisiin monikansallisiin yrityksiin ja digitaalisiin moniyrityksiin, erityisesti kun nämä jättiyritykset ovat mukana verosuunnittelussa suurimmat yritykset maailmassa ja alhaisemmat verot, joten kyllä tässä toimintaa tarvitaan. Kuitenkin nyt Euroopan parlamenttihan on jo aikaisemmin esittänyt alan lama suurin ja minun mietinnössä, missä käsitellään ää, yhteisestä yritysveropohjasta ja yhdistetystä yhteisöveropohjasta. Olemme todenneet, että loppu, lopultakin tai loppujen lopuksi yritysten pitäisi maksaa enemmän yhteisöveroa ja voitosta veroa. Ja näissä mietinnöissä otimme jo mukaan käsitteen, joka liittyy tähän merkittävään digitaaliseen läsnäolleen, joten keskustelu tästä on todella tervetullutta. Samanaikaisesti me tiedämme, että neuvosto on hidas, sanotaan tässä vaikka näin. Mielestäni neuvostonkin pitäisi ylittää tässä tämä ö, yksimielisyysvaade ja äänestää määräenemmistöllä, että nopeutettaisiin asioita. Tämä on valtava ongelma kerran, joka meillä on, mutta tarvitaan myös lyhyen aikavälin toimintaa. Tämän ei pitäisi millään tavalla estää rakenteellisemman ratkaisun löytymistä. Olen, olenkin nyt tyytyväinen nähdessäni, että myös ranskalaiset ovat esittäneet tällaisen raukeamislauseken, joka tarkoittaa sitä, että tämä on väliaikainen. Ja niin, että tämä DPV-kanta on väliaikainen. Tuen kovasti tätä pitkän aikavälin rakenteellista ratkaisua. Nyt kuitenkin kun on keskusteltu lyhyen aikavälin ratkaisusta, tämä ei ole mikään syy sille, etteikö päädyt, haluttaisiin yhtäläisiä mahdollisuuksia. Ja tässä otan esille kaksi asiaa. Tällä hetkellä veroaste 2 prosenttia on liian alhainen. Sen pitäisi olla lähempänä 5 prosenttia, muun muassa ajatellen voittomarginaalia näissä jättiläisissä, erityisesti silloin, kun ne ovat mukana aggressiivisessa verosuunnittelussa. 3 prosenttia liian alhainen, 5 prosenttia on paljon parempi. Sitten toinen asia, ei ole mitään syytä sulkea pois suurimpia yrityksiä, nope, nopeimmin kasvavia yrityksiä pois. Amazon on yksi maailman isoimmista yrityksissä sen johtaja on jo maailman rikkain mies. Miksi se ei ole mukana tässä eh, DPV-kantakeskustelussa? Meidän pitää nostaa verokantaa, mutta lisätä myös sovellusalaa niin, että otetaan mukaan Amazon ja Netflix. Joten pitää olla kunnianhimoisempi, ja tällainen signaali pitäisikö tältä Euroopan parlamentista lähteä, että neuvosto ei voi tässä hidastella. Tämä on valtava ongelma, joka tällä hetkellä on, ja pitää ryhtyä toimintaan. Ja olla kunnianhimoinen, ja mielestäni DPV-kannan pitää olla kunnianhimoisempi kuin tämä 3 prosenttia, ja haluaisimme tämän olevan myös tällainen poliittinen merkki tai signaali siitä, että meidän täytyy pystyä edistymään asiassa korkeampi verokanta ja laajempi sovellusala. Tämä liittyy myös tähän digitaaliseen merkittävään läsnäoloon. Mielestäni on erilaisia määritelmiä tästä digitaalista läsnäolosta. CCCTVn äh, määritelmä on hiukan laajempi kuin se, mistä nyt neuvostossa komissiossa keskustellaan. Niin tästä meidän pitäisi myös parlamentissa puhua. Sitten vielä yksi lisäys. Nyt ollaan siirtymässä tilanteeseen, missä kansallinen veroha verohallinnot tavallaan hoitavat eurooppalaisia verokysymyksiä. Ja mielestäni meidän pitäisi tarkastella asiaa käytännön kysymyksenä, miten hyvin kansalliset veroviranomaiset tässä toimivat, joten ehkä voisimme hiukan auditoida tilannetta ja tarkastella, miten verohallinnot käsittelevät esimerkiksi DPV-kantaa. Meidän pitää rakentaa luottamusta Euroopan sisällä, milloin hallinto käsittelee tämän näitä niin sanottuja vero, eurooppalaisia verokysymyksiä, niin ne hoitavat sitten asian eurooppalaisten standardien mukaisesti. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Paul. Kuulemme nyt kahta esittelijäämme kansanpuolista tai oikeastaan kansanpuolue ja SND ovat jo puhuneet, joten voisimme mennä ECRn e puhujan, joka on Ashley Fox, sanvari esittelee, mutta Bernd haluaakin puheenvuoron. Yes, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelut Ashley Foxin puolesta. Hän ei valitettavasti päässyt kokoukseen. Hän pyysi, että luen kaksi lausumaa hänen puolestaan kahteen mietintöön. Ensinnäkin Rossatin mietinnöstä – hän olisi sanoa seuraavaa. Jotakin tarkistuksia on jo tehty. Esittelijä on tehnyt itse tarkistuksia. Kaiken kaikkiaan Ashley Fox pitää hyvänä sitä, että digitaalisia yrityksiä, joilla on merkittävällä sanoa Euroopassa, todellakin verotetaan. Ryhmämme tukee tarkistuksia, joita esittelijä teki, niitä, joissa vaaditaan sitä, että Pohjana olisi OECDn tekemä työ digitaalisen verotuksen alalla ja kunnioitettaisiin sen valtioiden itsemääräämisoikeutta silloin, se on kyse yhteisöverosta. Ashley ymmärtää kyllä ajatuksen, että 7 miljoonaa verrattavalta kaudelta olisi se summa, joka olisi katettuna, mutta hän on sitten tämmöisen mukana CCCTVssä. Hän on siihen välttyä siltä, että kannustetaan yksipuolisiin toimiin. Ryhmä tunnustaa että ihana tilanne olisi, mikäli se OECDn säännökset pistäisiin täytäntöön. Tämä on kuitenkin epätodennäköistä tällä hetkellä. Siksi jäsenvaltiot ei pitäisi estää toimimasta yksipuolisesti puuttuakseen näihin huoliin. Kaiken kaikkiaan edustaja Fox ilomielin tekee yhteistyötä esittelijän kanssa ja on siitä iloinen jo etukäteen. Mikäli sallitte, luen hänen toisen lausumansa Tangin mietintöön. Fox pitää kerran hyvänä esittelijän tekstiluonnosta ajatusta, että tiedon myynti myöskin pitäisi ottaa mukaan ne digitaaliset rajapinnat. Mietinnön laajentamisesta, kun on kyse esittelijä nostaa verokannan 3-5 prosenttiin. Komissio ehdotti vain 3 prosenttia. Tämä on väliaikainen toimi siksi, kun CCCTP saadaan astumaan voimaan ja hän ottaa mukaan myöskin raukemislausekkeen. ECR on huolissaan siitä, että Suomen sanat tällä tavalla laajentaa ilman, että tehdään riittävä vaikutusarvio. ECR katsoisi, että olisi parempi, että esittelijä keskittyisi painoastaan arvonmuodostukseen. Tässäkin yhteydessä ECR haluaisi välttyä yksipuolisilta toimilta. ECR-ryhmä tunnistaa, tunnustaa, että OECDn toimet, mikäli saataisiin vain täytön, se olisi paras tilanne. Se on kuitenkin epätodennäköistä tällä hetkellä, siksi ensivaltiot ei pitäisi estää toimimasta yksipuolisesti vastatakseen näihin huoliin. Eli sama huomio kuin Rosaattiin mietinnön yhteydessä. Kaiken kaikkiaan Ashley toteaa, että hän ilmiin tekee yhteistyötä esittelijän kanssa tässäkin asiassa. Kiitos Bert Lykkelle tästä Seuraava ryhmä olisi ALDE vuorossa, mutta en näe ketään aldelaista, joten vihreät. Onko täällä yhtään vihreää paikalla? Ei. Siinä tapauksessa asian käsittely loppuu tähän, paitsi täällä onkin yksi kuen edustaja. Olkaa hyvä. Kiitos pu- puheenjohtaja, kiitos myöskin esittelijälle. Uskoakseni kumpikin mietintö menee oikeaan suuntaan. mietintö luonnos Viime viikolla usein otteeseen käsiteltiin asia ja oikeastaan kyse on siitä, että verojärjestelmä pitäisi muuttaa vastaamaan uuden vuosisadan tarpeita niin, että digitaalinen talous otetaan huomioon asianmukaisella tavalla ja digitaalinen talous tuo oman riittävän panoksensa kansantalouteen. Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Taustalla tässä on tietystikin se kysymys, kuinka digitaalisen alan lisäarvo tai karon muodostus lasketaan ja kuinka tästä voidaan sitten veroa periä. Uskon, että se mennään oikeaan suuntaan juuri sitä syistä, jotka mainittiin. Veroskandaalit, jotka on mainittu jo myöskin se, että internetyritykset, suuret digitaalisen yritykset valitettavasti ähm, maksavat veroa joskus miinusmerkkisen summan. Mikäli kollegat sallit, niin toteaisin, että viime vuosina lainsäädäntöä on kyllä tiukennettu, mutta brittikulttuuri on suorastaan ollut varsinaista Muppet Showta. Siellä on hyvin sillä tavalla toimittu ja kaikki mitä on näennäisesti tehty on pelkkää silmän lumetta. Eurooppalainen lainsäädäntö, onko se toteutunut sitten ja nämä veroskandaalit, äh, toivottavasti niitä ei tulevaisuudessa näin tule mukaan ottaen digitaalisen talouden puolella. Digitaalisen talouden äh, pitäisi myöskin tulla mukaan talkoisiin rahoittamaan taloutta. Viime viikkoina hyvin kriittisesti on keskusteltu siitä, kuinka monet jäsenvaltiot ovat äh, olleet taustalla toimimassa ja digitaalinen talous. Esimerkiksi Saksan hallitus on ollut erittäin skeptinen asian ollut asian suhteen, olen eri mieltä kuin Saksan hallitus. Toiminta Saksan valtiovarainministeri nyt myöskin myöntyy siihen, että digitaalialan verotus olisi tarpeellista ja mielekästä ottaa käyttöön. Meidän mielestämme, kun verotetaan, niin pitäisi verottaa siellä, missä talouden toimintakin toteutetaan. Kollega Rosatti, kun hän määrittelee digitaalisen yrityksen digitaalisen toiminnan. En oikein ymmärrä tarkalleen. Toivoisin hieman selvennystä. Ja meidän täytyy muistakin seikoista vielä keskustella esimerkiksi poikkeussäännöksiä, jotka koskisivat PK-yrityksiä, ovatko ne riittää tässä suhteessa. Mikäli liikevaihtoa verrataan, niin ymmärrämme kyllä tämän ajatuksen. Mutta mitä poikkeussäännöksiin tulee ja mahdollisuuteen, että voi joutua maksamaan kahteen otteeseen verot, niin tämä ei olisi mielekästä. Meillä olisi vielä yksi kysymys, joka liittyy tarkistukseen yhdeksän. Siinä vain oikein viitan jäsenvaltioiden valtaoikeuksiin, kun on kyse verotuksesta. Eikö olisi parempi eh, Tangen mietissä mitä jotakin ristiriitaisuuksia. Eikö pitäisi vähintäänkin veroaste voida määritellä niin, että verokilpailua ei olisi aina alaspäin suuntautuvan verotuksen avulla. Ja mitä tulee veroasteen nostamiseen 5 prosenttiin, me tuemme tätä ajatusta. Tulevaisuudessa pitäisi soveltamisalaa laajentaa myöskin muihin palveluihin ja alustoihin, niin että voidaan todellakin verottaa siellä, missä, missä arvo muodostuu. Ja digitaalisen alan täytyy myöskin kantaa oman kortensa kekkoon. Me tulemme tekemään rakentavaa yhteistyötä muiden kanssa ja toivon mukaan mahdollisimman nopeasti saadaan vahva yhteinen signaali aikaan, jotta voidaan mennä sitten keskustelun neuvoston kanssa koska jäsenvaltioidenkin joukossa on monia skeptikoita ja epäilijöitä mukaan ottuna Saksan valtionvarainministeri. Toivottavasti heidänkin pääse saadaan vielä kääntymään. So Martin, thank you for... Kiitos Martin tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi EFDD, jos täällä joku siitä ryhmästä on paikalla. Niin, ette ole puheenvuoro. No sitten ENF. No sitten, onko ketään muita puhujia? Älä, pyydän anteeksi. Oui, merci, monsieur le président. Je... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin äh, kiittää esittelijää tämän työn laadusta. Mielestäni hän on meille esitellyt sellaisen tekstin, joka tulee olemaan erittäin hyvä harkinnan pohja ja valiokuntamme kannan muodostamiselle hyvä pohja. Minä haluaisin, kuten hänkin, korostaa sitä, kuinka kiireellinen kysymys tämä asia on. Ensinnäkin äh, tästä on muistutettu siksi, että eräät jäsenmaat äh, enemmän tai vähemmän äh, Ähm, yleisen painostuksen alla ovat taipuvaisia ja ovat olleet taipuvaisia ryhtymään yksipuolisiin päätöksiin, joka olisi aivan absurdia tällaisella talouden sektorilla. Toisaalta me olemme vielä tai niin toivisiin tilanteessa, jossa meillä on mahdollisuus horisontti auki moninaisten skandaalien jälkeen, niiden, jotka liittyvät monikansallisten yritysten verojärjestelyihin ja myöskin näiden tutkintoihin, joita Euroopan parlamentti on rohkaissut. Meidän pitäisi pyrkiä hyötymään nyt näistä skandaaleista ja toteuttaa pyrkii toteuttamaan Euroopan unionin tasolla ja maailmanlaajuisella tasolla sellaista puitteistoa, joka olisi tyydyttävämpi kuin nykytilanne. Lisäisin tähän, että aivan viime aikoihin asti aloitteet, joihin Euroopan unioni saattoi ryhtyä koskien digitaalisen alan yrityksiä, keskittyvät aiheuttivat Yhdysvalloissa tunteen, että ne olivat hyökkäys heidän talouttaan vastaan, mutta verotuksen alalla ja muillakin aloilla tietyt näistä yrityksistä ovat äh, äh, nyt joutuneet liittovaltion viranomaisten äh, vastuun alle – Esimerkiksi mitä tulee eurooppalaisten tietosuojasääntöjen noudattamiseen. Eli tässä nyt toimintamahdollisuuksia vielä on. Ja lisäsin tähän, että argumentti, joka täällä on esitetty siitä, että OECD tekee töitä ja että meidän pitäisi odotella heidän tulostaan, tämähän on aivan pilaa. Ehdysvallat eivät odotelleet mitään OECDn tuloksia, jotta olisivat uudistaneet verotusjärjestelmäänsä. Erityisesti monikansallisten amerikkalaisten yritysten verotus tai sellaisten äm, amerikkalaisten tytäryhtiöiden verotusta, jotka ovat eurooppalaisten yritysten yrityksiä. Meidän täytyy nyt tietää, mitä me tässä haluamme. Tietenkin me OECDn kehitystä seuraamme, jotta voisimme varmistaa sen, että voimme sitten myöhemmin neuvotella sujuvasti suurten kumppaneidemme kanssa OECDn alla tai muissa yhteyksissä, mutta me emme voi tehdä OECDn päätöksistä mitään ennakkoehtoa. Ja sitten vielä lisäisin, että nyt on kiire, ottaen huomioon se, että uusissa omissa varoissa, jotka todennäköisesti eurooppalaiset talousarvioita tulevat ruokkimaan, komissio ehdottaa CCCTP B, yhteistä yhdistettyä yhteenveropohjaa, josta me aivan eilen keskustelimme täällä Ekonissa. Tämä tarkoittaa sitä, että on huomioon, komis, että komission aloitte on melkoisen utopinen. Tämä on jonkinlaista virtuaalista maailmaa. Me voisimme osan Euroopan unionin talousarviosta rahoittaa osittain sellaisella verotulolla, josta aloitamme keskustelun nyt ja josta emme tiedä, saammeko siitä yksimielisen päätöksen tehtyä aikarajojen puitteissa ennen tulevaa monivuotista rahoituskehystä. Kaikki tämä nyt viittaa siihen, että meillä on kiire, kiire täällä parlamentissa, kiire neuvostossa. Ja olisi mukava tietää, mitä komissio, joka täällä hienosti on edustettuna, ajattelee siitä, kuinka nämä työt tulevat neuvostossa jatkumaan. Ja tähän lisäisi vielä sen, että jos meillä on asia, jossa pitäisi päästä eteenpäin ja löytää parlamentin sisällä konsensus kyseessä on digitaalisen läsnäolon määritelmä. Olipa kyseessä nyt verotus, Paul Tangin mietinnön mukaisesti tai sitten Darius Rosatin mietinnön kaltainen kysymys. Me emme pääse eroon tästä digitaalisen läsnäolon kysymyksestä. Me olemme tehneet CCCTBn yhteydessä töitä Darius Rosatin mietinnön myötä. Tietenkin voisimme tätä täytäntää, mutta jos me nyt pääsisimme eteenpäin, se olisi kyllä hyödyksi. Kiitos. Thank you very much. I... Kiitos paljon, Alan. Yksi puhujista on juuri saapunut paikalle. Rova Fontenieu Lopez kansanpuolueesta. Mikäli teillä on ajatukset kasassa, niin saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, Ensin haluan kiittää esittelijöitä heidän työstään ja ehdotuksistaan, joita ovat te pyydän anteeksi herra Maton puolesta, joka ei päässyt paikalle. Hän on äänestämässä kalatalousvaliokunnassa. Hän on kerran koordinaattorina EPPstä. Tietenkin me kaikki Äänestämme tietysti aina useissakin valiokunnissa samaan aikaan. Niin kuin vi, vi, kun digitaalisten sisämarkkinoiden pitää olla yksi poliittinen painopistealue EU-ssa ja toimielimissä, tarvitaan nykyaikaista verotusjärjestelmää, jotta varmistetaan digitaaliset mahdollisuudet täällä suurella markkina alueella sisämarkkinoilla. Sitten mitä tulee Tangin ehdotuksen olen samaa mieltä, että digitaalipalvelun veroaste on väliaikainen toimenpide, jonka pyritään löytämään nopea ratkaisu ja taataan, että kaiken tyyppiset yritykset maksavat niille kuuluvat verot Euroopan taloudessa, miten saadaan aikaan kilpailuolosuhteet, jotka ovat reilut suhteessa perinteisiin yrityksiin. sitten herra Mato puolustaa sitä, että jokaisen yrityksen pitää puol- maksaa oma osansa verosta sinne, minne pitää maksaa. Ja sitten toisaalta, kun laajennetaan sovellusalaa ja osallistuvuutta, niin verotettavat tulot digitaalisella alueella. Otetaan huomioon myös video ja tekstin käsittely ja äh, otetaan huomioon erilaiset digitaaliset äh, mm, äh, rajapinnat. Tämä on kunnianhimoinen teksti. Ehkä otetaan mukaan enemmän verotettavaa tuloa. Tämä pitäisi tukea ja tarvitaan yksityiskohtainen vaikutusanalyysi. Ei riitä vielä. Täytyy ottaa huomioon, että neuvotteluiden täytyy edistyä neuvostossa. Siellä on riski siitä, että monet jäsenvaltiot päättäisivät kehittää omia järjestelmiä ja tämä hajoittaisi sisämarkkinoita. Herra Mato halusi ottaa esille kaksi avainkysymystä näistä ehdotuksista. Toisaalta on välttämätöntä saada viranomainen, joka valvoo digitaaliveron maksua ja yritykset maksavat sinne veronsa, minne kuuluukin maksaa. Ja toisaalta on välttämätöntä, että on tiukka uudelleen tarkastuslausake, jossa arvioidaan toimenpiteiden vaikutusta ja arvioidaan myös sitä, onko tarpeen ottaa mukaan enemmän palveluita sovellusalaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos paljon tästä puheenvuorosta. Komissio on paikalla. Täällä esitettiin kysymyksiä ja huomioita, jotka osoitettiin komissiolle. En tiedä, haluaako komissiosta joku puhua. Nyt olisi siihen mahdollisuus. Euh, bonjour à tous, merci beaucoup. Hyvää päivää kaikille ja paljon kiitoksia puheenjohtajia. Haluaisin ehkäpä äh, ensin kiittää esittelijöitä tästä erittäin äh, yksityiskohtaisesta analyysistä koskien aloitetta, jonka komissio on tehnyt äh, digitaalitalouden verottamisesta. Uskoakseni tässä edustaja Tangin mietinnössä sovellusalaa koskevat kysymykset ja yhteys lyhyen ja pitkän aikavälin välillä ovat hyvin perusteltuja kysymyksiä. Tämä on todellakin keskustelun ydintä. Tiedätte, mikä meidän kantamme on, ja me olemme valmiita antamaan teknistä asiantuntemusta liittyen näihin uusiin elementteihin, jotka te tunnustit. Edustaja Rosatin työssä mielestäni on mielenkiintoista yhteys niiden töiden välillä, joita täällä parlamentissa on tehty yhteisen yhdistyneen yhteenvuoropohjan osalta Tämä on jotakin, mikä yhä aiheuttaa keskustelua neuvostossa ja ne pelot, joita on tietyssä yhteydessä ilmaistu siitä, että digitaalipaketti saattaisi harhauttaa ähm, CCCTBstä huomioon muualle, eivät ole toteutuneet. Me myöskin tarkastelemme yhteyksiä, joita tällä on muihin kysymyksiin. Sitten edustaja Lamassuur, te kysyitte, voinko tehdä yhteenvedon neuvoston keskusteluista. Nyt minä rajoitan tämän kommenttini teknisiin ulottuvuuksiin. Lehdistöstä te kuulette ehkä eri ministereiden kantoja, mutta tekniseltä kannalta Itävalta on valtavan hienosti tasapainottanut tekstiä asiat, joista vielä keskustellaan, jotka eivät vielä ole täysin vakaita, koskevat sovellusalaa. Te tiedätte ehkä, että päinvastoin kuin esitellä Tang ehdottaa, neuvosto haluaisi pienentää ennemminkin sovellusalaa verrattuna komission aloitteeseen koskien tiedon myyntiä. Ja sitten toinen kysymys, joka on auki, on tämä raukeamis- tai uudelleentarkastelulauseke, kuten Denis de Mer totesi, ja nyt neuvosto pyrkii löytämään sellaisen sanamuodon, joka on mahdollinen hyväksyä. Kolmas avoin asia keskusteluissa on veronkanto. Se, ettei hallinnollinen taakka jäsenmaille tästä koituisi liian painavaksi. Nämä kolme kysymystä ovat aiheuttaneet keskustelua. Itävalta puheenjohtajamaana pyrkii hyvin nopeasti löytämään asiassa konsensuksen niin, että poliittinen keskustelu pohjaisi tekstille, joka on teknisesti vakaalla pohjalla. Kuten sanoin, komissio on esittelijänä varjoittelijoiden käytössä kaikkia teknisiä kysymyksiä varten. Ja voisimme omalta osaltamme muistuttaa siitä, kuten tässä nyt on tänä aamuna tehty, että on kiire saada päätösaikaan näissä asioissa, sillä näemme, että Äh, kun jäsenmaat ensi vuoden talousarvioitaan esittelevät, äh, niissä on ähm, monen naisia uusia veroehdotuksia. Kuinka paljon erilaisia veroja tämä aiheuttaa äh, toimijoille, kuinka monimutkaista on niitä hallinnoida ensi vuonna? Tästä on kyse. Kiitos. Thank you, Ed. Kiitoksia paljon komission edustajalle. Haluaisiko joku muu vielä puhua tässä vaiheessa? No, sen tapauksessa muutama huomio omalta osaltani. Ymmärrän tämän vaikea kysymys. Tässä on oikeastaan kyse kahdesta tärkeästä seikasta. Toden ongelma on se, kuinka suhtaudutaan digitaalisen talouden rahoitukseen, tai pikemminkin verotuksen tulkikorjaa tänä päivänä, kun on niin monen tyyppisiä liiketoimintamalleja, joita näillä yrityksillä on, kun on kyse tekijänoikeuksista, jakelusta, markkinoinnista ja muista kysymyksistä. Tätä on erittäin vaikeaa hallinnoida tätä kysymystä kansainvälisessä ympäristössä ja toisaalta kyse on poliittisista haasteista. Suurta julkista kysyntää tuntuu olevan sille, että jonkinlaista verotusta saataisiin aikaan tällä alalla – Kuten tiedämme komission puheenvuoron perusteella, keskiverto veroaste on 89 prosenttia, joka on paljon matalampi kuin muiden yritysten vero. Olipa sitten kyse suurista tai pienistä yrityksistä Euroopassa. Digitaaliset yritykset maksavat vain 8 prosenttia. Rosati mietinnössä on tunnustettu myöskin kansallinen itsemääräämisoikeusverotuskysymyksissä. Se edelleenkin pätee, mutta aivan yhtä lailla Lama Suure esitti joitakin haasteita puheenvuorossaan, kuinka saadaan konsensus aikaan. Mikäli saadaan aikaan sopimus, olemme paremmassa asemassa kuin mikäli yksipuolisesti ryhdytään toimintaan. Tämä saattaa vääristää sisämarkkinoita, varsinkin silloin kun on kyse digitaalista sisämarkkinoista, koska se on niin kansainvälistä toimintaa, hyvin monenkirjavaa toimintaa. Pitkällä aikavälillä ja keskipitkällä aikavälillä ratkaisu on, että saadaan aikaan kansainvälinen sopimus OECD-mallin pohjalta. Kysymys kuuluu, kuinka tämä sitten toimisi olosuhteissa, joissa Yhdysvallat tuntuu menevän aivan eri suuntaan. OECD on nyt avoin ajatuksen suhteen, että se tulee tällaista työtä tekemään. Yksi asia hoitaa tämän asian kuntoon, niin kuin sanon erisessäkin erisissä kokouksissa, joissa komissaari Moskovic oli paikalla, voitaisiin pohtia jonkinlaista ra- raukeamislauseketta, jonkinlaista aikataulua, jonka aikana toimittaisiin vain tältä pohjalta ja että loppujen lopuksi mentäisiin digitaalipalveluverotukseen OECDn BEPS-aloitteen pohjalta. Tämä saattaisi auttaa pääsemään pois pattitilanteesta. Jäsenvaltioiden pitäisi tähän paneutua ja tehdä työtä tämän puolesta, mutta näissä olosuhteissa, kuten komissio sanoi, kun jäsenvaltiot nyt jo katsovat, kuinka DPV, digitaalipalveluvero, omalla lainkäyttöalueella voisi olla budjetin lisää väline. Meillä saattaisi olla mahdollisuus toimia tätä pohjalta, mutta meillä täytyy olla kuitenkin konsensus tämän takana. Jäsenvaltiot ei voida pakottaa tällaiseen, mikäli jäsenvaltiot pelkäävät menettävänsä jotakin. Jonkinlainen kompensaatiomekanismi pitäisi olla ja jonkinlainen aikatauluun liittyvä mekanismi, niin että loppujen lopuksi saataisiin aikaan kansainvälinen sopimus. Ehkä tähän pitäisi mennä. Tässä on minun pohdintani tähän kysymykseen. Mikäli Ludek ja Paul, haluat sanoa jotakin vastaakseen keskusteluun, niin nyt on tilaisuus. Paul, ole hyvä. Thank you, Chair, and good that you recognize... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä, että huomaatte, että on yleistä, yleinen vaatimus olemassa verotuksesta, oikeudenmukaisuudesta, yhtäläisistä mahdollisuuksista, niin vaara onkin siinä, että jos emme saa aikaan yhteisymmistä eurossa, niin silloin markkinat sirpaloituvat, se on uhkana. Ei voi syyttää jäsenvaltioita siitä, että ne ovat nyt viemässä eteenpäin omia ehdotuksiaan. Ei vain tämän takia meidän tarvitsee saada aikaan tuloksia, koska mehän, meidän täytyy voida käydä myös kansainvälistä keskustelua, ja tässä on tärkeää tämä Euroopan lähestymistapa ja komission ehdotus, ja lyhyellä aikavälillä tämä on tämä DPV-veroaste ja sitten keskustellaan myös CCCTV. Tämä on Euroopasta lähestymistapa asiassa. Ja kun on tällainen Euroopan lähestymistapa, niin voi vaikuttaa suuresti kansainväliseen keskusteluun asiasta. Ajatus siitä, Alan Lamas suurta oli aivan oikeassa korostaessaan tätä, että meillä ole aikaa odottaa sitä, että USA tekee ehdotuksen. Emme voi odottaa kansainvälisiä ratkaisuja, koska on näitä eroja. Siksi me tarvitsemme eurooppalaisen kannan ja sitten se, sit se pitää pystyä vaikuttamaan kansainväliseen keskusteluun ja pitää mielessä se, että USA on myös toiminut tässä yksipuolisesti. Se ei neuvotellut asioissa EUta ja sillä oli kansainvälisiä vaikutuksia ja tämä jo sinällään ei tarkoita kansainvälistä sopimusta, mutta tarvitaan siis eurooppalaista esimerkkiä, jota näytetään sitten muille. Sitten toivon kovasti, että ensi vaiheessa tämä de- veroaste on tällainen väliaikainen toimenpide. Sitten pari erityisempää kommenttia. Vetoaisin sen puolesta, että lisättäisiin, että laajennettaisiin sovellusalaa. Täytyy tarkastella näitä isoimpia, nopeimmin kasvavia yrityksiä, kuten Amazon ja Netflix. Ei niitä voida ignoroida enää neuvostossa keskustellaan siitä, että rajoitettaisiin sovellusalaa. Ja se on kyllä aivan absurdia jos suljetaan pois tietojen myynti tästä, niin silloin kyllä tulee iso porsaan aukko tähän digitaalisen lainsäädäntöön. Sitten vaikutusarvioinnista. Panen merkille keskustelua, käytiin tästä asiasta kolmen vartin aikana – Tässähän pyritään reilun verotukseen ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin. Ja mielelläni tarkastella, mitä vaikutuksia eri ehdotuksista syntyy, mutta myös meidän pitää tunnustaa se, että nyt tavallaan lennämme hiukan pimeydessä. Tämä on ihan uutta maaperää ja alaa, jota ei ole aikaisemmin käsitelty, joten meidän pitää ottaa huomioon se seikka, että mikä tahansa vaikutusarviointi suurimpien suurimman osan ehdotuksista kohdalla ei ole mitään eksaktia tiedettä, vaan tarvitaan poliittista päättäväisyyttä, että löydetään yhteisymmärrys. Olen optimistinen sen suhteen, että parlamentissa kyllä löydetään hyvä kompromissi, niin kuin aikaisemminkin saimme aikaan CCTVn ja CCCTVn kanssa. Kiitos kollegat. Aikataulu kummankin mietinnön osalta on sellainen, että tarkistukset täytyy jättää viimeistään 16. lokakuuta kello 5 iltapäivällä. Tarkistuksia tullaan käsittelemään 19. marraskuuta ja äänestys on määrä toimittaa Ekon valiokunnassa joulukuun kolmantena päivänä. Ja täysistuntoon pitäisi päästä tammikuussa 2019. Kiitos kaikille ja nyt pidetään pieni tauko ennen seuraavan asian käsittelyä.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 Dear colleagues, good morning. Hyvät kollegat, hyvää huomenta. Haluan toivottaa tervetulleeksi kilpailuasioista vastaavan komissaari Margaret Vestagerin tähän toiseen ja viimeisempään jäseneltyyn keskusteluun vuonna 2018. Nyt on erittäin hyvä tilaisuus teidän kanssanne keskustella kilpailupolitiikasta ja sanoisin myös, haluamme ilmaista tukemme teille toiminnassanne. Tämä on osoittanut, että hyvin aktiivinen, moderni tapa täytäntöönpanna kilpailupolitiikka auttaa meitä tarttumaan joihinkin isoihin haastaviin kysymyksiin, joita globalisoidussa maailmassa ja tek- teknologian kehittämisessä kehittymisen kautta on tullut esille. Tämä voi vahvistaa kuluttajien kansallisten asemaa. Tietenkään me emme voi tehdä mitään. Siis Luxemburgin tapaus osoitti, joka oli aikamoinen symboli. Oli erittäin hyvä, että tässä toimitte näin ja te huom... Siis oli kaksinkertainen verot, veronkannon jättäminen, mutta hei, sen itse päätti muuttaa lakejaan ja tarkistetaan nyt sitten, tar- muuttavatko todella lakejaan. Ja tämä osoittaakin, kuinka tärkeää on toimia kilpailupolitiikan alalla ja sitten voidaan vaikuttaa myös lainsäädäntöpuoleen ja BEPS-agendaan, että vältetään jatkossa tällainen kaksinainen verottamattomuus. Tietysti meille oli tämä oli tärkeää, vaikka tulos oli mikä tuli, mutta ymmärrämme asian kyllä juridista puolelta hyvin ja korostettiin juuri tämän asian merkitystä. Ja se pantiin tavallaan luupin alle. Silloinkin, kun kilpailuvälineet sinällään eivät voi ratkaista ongelmaa, koska on lainsäädäntötasolla ongelmia, määrittänyt jotenkin tällainen pysyvä toimipaikka ja se seikka, että korostettiin tätä seikkaa ja silloin tästä oli kovasti hyötyä. Kiitän jälleen ja uskon, että tämä tulee olemaan yksi ajankohtaista keskustelun aiheesta. Sitten kun ajatellaan eri aloja, joilla toimimme kilpailupolitiikassa, nyt olemme lähellä äänestämässä ECN Plus-direktiivistä, kun asia on kielellisesti vielä tarkistettu. Tämä liittyy kilpailuviranomaisten verkostoon ja sitten on herra Lunesin mietintö, joka koskee sitä, miten sovellamme 1718 artiklaa ja sitten me tulemme keskustelemaan tänä iltapäivänä asiasta ja sitten päätämme myös menettelytavasta. Siis tässä on kyse artiklasta 708. Ensimmäistä kertaa tulemme tekemään työtä myös eurooppalaisen ohjelman parissa, joka kattaa kilpailupolitiikata. Se on hyvä asia meille. Ja esittelenä on tässä herra Luunes. Hän tulee esittelemään lausuntoluonnoksensa 22. lokakuuta ja sitten on tämä vuosikertomus kilpailupolitiikasta. Herra Raimon on tässä esittelijänä ja hän on laatinut jo tekstiluonnoksensa. Se tullaan esittelemään seuraavassa Ekon valiokunnassa 18. lokakuuta. Tämä keskustelu tulee nyt hyvään, hyvän, hyvän ajankohtaan. Tärkeä kysymys, Google-kysymys, Luxemburgin tapaus, autoteollisuus, mutta meidän on myös tärkeää saada keskustella teidän kanssanne samalla, kun itse työstämme eri kilpailupolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Kiitoksia kovasti Margarete, saat puheenvuoron, ole hyvä. Thanks a lot, thank you. Kiitoksia paljon, kiitoksia näistä lämpimistä tervetuliaissanoista. Kiitos siitä, että olette kiinnostuneita näistä asioista ja kiitos siitä, että olette myöskin puhuneet siitä, kuinka paljon hyötyä on oikeudenmukaisesta kilpailusta ja tasavertaisista kilpailumahdollisuuksista. Monet lakimiehet, ekonomistit, journalistit ja muut ovat puhuneet asiasta. Perusajatus on selkeä, mikäli markkinat ovat avoimet, kuluttaja voi itse valita, miltä yritykseltä ostaa mitäkin, ja yrityksillä on velvollisuus kunnioittaa säännöksiä Mikäli tuotteita ei saa kohtuuhintaan, niin sitten kuluttaja menee jonkun muun pakeille. Ja kuluttajat saavat oikeudenmukaisen diilin markkinoilta, ja tämä myöskin lisää luottamusta siihen, että elämme oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa. Ilomielin teen jatkossakin yhteistyötä teidän kanssanne. Ja varsinkin Michel Remonin kanssa tulen tekemään yhteistyötä seuraavan kilpailupolitiikkaa koskevan raportin yhteydessä. Mikäli meillä on avoimet markkinat, silloin kuluttajat saavat parhaat mahdolliset hinnata. Kuluttajat voivat hyötyä innovaatioista ja yrityksen mahdollisuus innovoida. Tietystikin me puolustamme kilpailupolitiikkaa eri tapausten yhteydessä. Joskus Kuvittelemme, että kuluttajia ei huolestuta se, kuinka markkinat toimivat niinkään. Joskus kuluttajilla on huolia, joita markkinat eivät voi ratkaista ja joissa ei voida luottaa siihen, että markkinat ovat ongelmat ratkaista. Näissä tapauksissa tietystikin lainsäädäntö astuu kuvan mukaan. Tarvitsemme vahvoja lainsäädäntötoimia, voidaksemme rakentaa vahvaa yhteiskuntaa. Te tunnette tämän asian paremmin kuin minä. Kysyn pelkästään tästä parlamentista, vaan muidenkin parlamenttien täytyy olla mukana luomassa kehystä, joiden sisällä markkinat toimivat. Viime kuussa avasimme kartelitutkimuksen, joka liittyi viiden suuren saksalaisen yrityksen toimintaan. Nämä yritykset tekevät yhteistyötä keskenään. Epäilemme, että ne pelkästään tehneet yhteistyötä aivan legitiimissä kysymyksissä, kuten turvallisuuden parantamiseksi, vaan epäilen myöskin, että ne tekevät yhteistyötä välttyäkseen kilpailulta teknologian saralla, kilpailulta, joiden, jonka avulla voitaisiin välttää diesel- ja bensiiniautojen päästöjä. Mikä tämä osoittautuu todeksi? Mahdollisuus valita puhtaampia autoja ja ajaa puhtaammalla autolla olemassa olevan teknologian avulla – tässä heikkenee, mikäli yritykset eivät haluakaan parastamasta teknologiaa käyttää väestön vähentämiseksi. Tämä ongelma. Tehtävämme on tietystikin huolisesti tarkistaa, toimivatko automarkkinat kunnolla kuluttajan etuja silmällä pitäen. Ja juuri tässä me tarvitsemme kunnollista lainsäädäntöä, jotta voidaan välttyä haitallisilta päästöiltä yleisesti ottaen autojen kohdalla. Viime viikolla parlamentti äänesti uusista autojen päästövaatimuksista. Komissio tulee tietystikin tekemään läheistä yhteistyötä teidän kanssanne päästäkseen kunnianhimoiseen tavoitteeseen, joka on asetettu. Saman aikaan niin edelleenkin teemme valtion tukitutkimuksiamme. Valtiotukisäännösten tehtävän estää jäsenvaltioita saamasta epäreiluja kilpailuetuja etuja, jotka ovat vain joidenkin etuja, mutta ei kaikkien etuja. Tähän liittyy myöskin kysymys laittamista veroeduista. 2014 yli 15 miljardin euron arvosta haluttiin periä takaisin epäreiluja veroetuuksia suurimmilta ja muutamalta pienemmältäkin yritykseltä yhteensä. Voimme puuttua veronkiertoon vain ainoastaan valtionapusääntöjen avulla, mikäli jäsenvaltiot rikkovat näitä sääntöjä. Mikäli yritykset saavat erityiskohtelua, joka on saatavilla muillekin veronmaksajille, niin ei siinä mitään. Otetaanpa McDonaldsin tapaus. Se on kaikkein viimeisin asia, jota olemme tutkineet. McDonald's toimi Luxemburgissa. Se pystyi siellä luottamaan kaksoisverotussopimukseen Yhdysvaltain kanssa ja se joutui Luxemburgissa maksamaan voittoa veroistaan. Ja kyse oli kaksinkertaisesta verottamattomuudesta, koska toimista ei verotettu Luxemburgissa, mutta ei myöskään Yhdysvalloissa. Sami Vipanen apua ammattiyhdistysliike varoitti meitä esimerkiksi näistä tilanteista. On hienoa, että kansalaisjärjestöt ja kansalaisetkin kiinnostuvat siitä, missä mennään. Osoitat kiinnostustaan. Me suoritimme erittäin laajan analyysin, mutta se ei vahvistanut meidän alkuperäistä epäilyämme. Kohteita McDonald's sai Luxemburgissa oli sallittua sopimuksen pohjalta. Tämä tarkoitti sitä, että McDonald's ei saanut mitään erityiskohtelua, koska samanlainen järjestely oli saatavilla kenelle tahansa, jolla oli sama tilanne. Siksi Luxemburg ei rikkoontu valtion tukisääntöjä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö mitään tehty väärin. Ei ole reilua, että McDonald's tai mikä tahansa muu yritys samassa asemassa voi hyötyä niistä eroista, joita on Luxemburgin ja Yhdysvaltain verosäännöksissä välttyäkseen verojen maksulta. Joten on erittäin iloinen, että Luxemburgin hallitus on ehdottanut nyt uutta lakia. Se on tehnyt uuden lakialoitteen, jotta tämä asia saatetaan kuntoon. Tämä tarkoittaa sitä, että ei pelkästään McDonald's, vaan mikä tahansa muukin yritys samassa asemassa – joudu nyt näiden muutosten kohteeksi. Tämä on erittäin hyvä esimerkki siitä, että meidän täytyy tukisäännökset yhdistää aktiivisiin lainsäädäntötoimiin. Tarvitsemme vahvaa kansallista ja eurooppalaista ja maailmanlaajuista säännöstöä, jotta voidaan välttyä haitallisilta verokohtelun eroavan eroavuuksilta eri lainkäyttöalueiden välillä. Edistystä on saatu jo aikaan tämänkin parlamentin ansiosta, mutta tarvitsemme vielä lisää ponnisteluita. Lisäksi täytyy varmistaa, että uusia sääntöjä ei pelkästään hyväksytä, vaan ne täytyy myöskin pistää täytäntöön. Ja veroviranomaisten täytyy käyttää niitä hyväkseen. Veroviranomaisia täytyy olla asiantunteva henkilöstö, jotta he pystyvät käyttämään näitä uusia säännöksiä hyväkseen. Haluaisin vakuuttaa, että meidän työmme valtion tukien saralla tulee jatkumaan. Me tulemme etenemään, tulemme puuttumaan valtion tuki seikkoihin veroetuuksien tarkastelun yhteydessä. Tulemme avaamaan lisää tutkimuksia, mikäli epäilemme, että erityisverosopimuksia on tehty, sopimuksia, jotka ovat haitaksi kilpailulle. Markkinoiden pitäisi myöskin palvella tietystikin kuluttajaa silloin, kun talous muuttuu digitaalisemmaksi heinäkuussa ryhdymme toiseen hankkeeseemme tai toiseen oikeusjuttuun Googlea ja sen laitonta toimintaa vastaan. Google käyttää väärin hyväkseen dominovaan markkina-asemaansa Android-puhelimien ja tablettien käytöstä, kun on kyse miljoonat kansalaiset käyttävät näitä joka ikinen päivä Euroopassa. Googlen tarkoituksena on vahvistaa oma asemansa online-hakupalveluiden osalta silloin, kun älypuhelimista ja tableteista käsin tietoa haetaan. Mikäli haluaa käyttää hyväkseen Googlein Play Store-palvelua, täytyy myöskin asentaa laitteeseensa Google Search-palvelu eksklusiivisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että Google varmistaa sen, että ihmiset käyttävät vain Googlen omia hakukoneita ja selaimia. Mikä on yksi ainoa järjestelmä, yksi ainoa käyttöjärjestelmä, eli Android kyseessä. Silloin pitäisi kysyä Googlelta lupaa. Mutta Android on avoin järjestelmä. Android-järjestelmä, jota Google pyöritteli kuitenkin järjestelmä, joka on ollenkaan avoin. Google päätti itse, mitä käyttöjärjestelmää, hakukonetta tai selainta pidetään markkinoilla saatavilla. Avoimilla markkinoilla ei Googlen tehtävälle päättää, kuka saa lisää kysyntää, vaan asiakkaan tehtävän päättää. Eli 4 miljardia euroa langitettiin sakkoa Googlelle ja se pakotettiin lopettamaan tällainen laiton toiminta. Googlen täytyy antaa kuluttajille reilu mahdollisuus saada myöskin uusia versioita Android-palveluista. Siten kuluttajilla on enemmän valinnanvaraa ja innovaatiotkin kehittyvät. Applikaatioiden kehittäjät voivat käy- käyttää Googlea hyväkseen, mutta ne voivat myöskin kehittää omia applikaatioita muualla omia sovelluksia muualla. Kilpailulainsäädännön täytyy pysyä taikka kehittyä sitä mukaan, kun digitaalinen talous kehittyy. Hyvin monet palvelut ovat jo digitalisoituneet, mutta uskon, että olemme vielä lapsin kengessä digitaalisen revoluution, digitaalisen vallankumouksen osalta. Maaliskuussa siksi minä nimitin kolme erityisneuvonantajaa jotka tarkastelevat markkinoiden kehitystä. Yhden asiantuntemusta taloustieteen puolelta, yksi on kilpailuasiantuntija ja kolmas on teknisen alan asiantuntija. Haluamme tietystikin nähdä, ovatko kilpailusäännöksemme asianmukaiset vielä tänäkin päivänä. Ovatko ne järkevät että toimivatko ne? Tammikuussa järjestämme konferenssi, jossa käsitellään kilpailupolitiikkaa ja digitaalista taloutta. Tietystikin Parlamentti on täysimittaisesti mukana meidän kaikissa pohdinnoissamme. Omalta osaltamme tällä hetkellä unionissa tapahtuu paljon asioita. Me tulemme edistymään kilpailulainsäädännön täytäntöpanon saralla, tarkastelemme markkinoilla olevia ongelmia ja pyrimme ratkaisemaan ne. Ja aivan yhtä ponnekkaasti komissio aikoo viedä läpi lakeja silloin, kun markkinat eivät ole riittävät esimerkiksi kun on kyse ympäristön suojelusta tai työpaikkojen turvallisuudesta. Oikea yhdistelmä kilpailusäädäntöä ja lainsäädäntöä on oikea tapa, muuta lainsäädäntöä on oikea tapa toimia ja saattaa asiat kuntoon. Ja joka kerta, kun me keskustelemme keskenämme, saan aina uusia ajatuksia. Ilomielin ja odottamaan tätä keskustelua. Hope. Kiitoksia. Toivottavasti meiltä tulee sitten näitä odotettuja hyviä kysymyksiä ja puheenvuoroja. Kiitoksia, että selititte niin hyvin tämän Luxemburgin McDonald's-tapauksen. Me tietenkin odotamme, että tämä lainsäädännön tarkastelu viedään loppuun. Epäilen kyllä, että CCCTB teksti se oli, oliko se hyväksytty neuvostossa silloin, se ei olisi ollut mahdollista ja tämä kyllä osoittaa, mitä hyötyä olisi siitä, että on sellaiset puitteet Euroopassa, jotka estävät tällaisen kaksinaisen verottomattomuuden ja tulkitaan samalla tavalla pysyvä toimipaikka, joka tässä tätä kauttahan tämä oli mahdollista. Kiitos. Sitten ensimmäinen puhuja Andreas Schwab. Thank you, Commissioner. Um... Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia hyvä komission jäsen. Tämä oli mielenkiintoinen äh, alkupuheenvuoro. Te käsittelitte kaikkia oleellisia asioita uskoakseni liittyen siihen asiaan, johon puheenjohtaja Gualtieri jo viittasi. Äh, ECN Plus-verkoston loppuäänestys, tämä äänestys, josta täällä parlamentissa, jo täällä parlamentissa on käyty, on jotakin, mikä on pian tehty ja todennäköisesti mitään suuria ongelmia ei ole. Voisin keskittyä nyt haasteisiin. Haluaisin nyt ensin käsitellä sitä, kuinka valtiontukisäännöstö on väline, jota käytetään jäsenmaiden yhteydessä. Tämä on hyvin hyödyllinen väline, sitä usein kritisoidaan kollegoiden joukossa kuitenkin, ei vain täällä parlamentissa, liittyen kaikkiin tuloksiin, mutta tässä tapauksessa se on osoittautunut tehokkaaksi ja toimivaksi ja osoittaa, että Euroopassa tehdään töitä tasapuolisten toimintamahdollisuuksien eteen sellaisen, joka palvelevat kaikkia kansalaisia. Ja vaadittiin jonkin verran rohkeutta käyttää tätä välinettä jäsenmaata vastaan. Sellaisia, jotka ovat eh, kohdelleet huonosti, eivät vain naapureitaan, kun ovat eh, sotuisia veroehtoja tarjonneet eh, yrityksille ja houkutelleet niitä sen sijaan, että ne menisivät ulkomaille. Ja toisaalta ne eivät ole myöskään auttaneet Euroopan kansalaisia saamaan sitä verotuloa, jota he tarvitsevat. On hyvä, että te olette näin selväsanainen tässä asiassa, sillä on hyvin vaikea vakuuttaa kollegat eh, jäsenmaissa tämän välineen perusteellisuudesta. Minun kysymykseni kuitenkin liittyy erääseen asiaan, josta olette myös puhunut. Minä Sky Newsissa näin eilen, tai luin eilen, että Google pyrkii eh, hintavirtailuun sivustojen osalta sellaisten, joita mainosyritykset pyörittävät kiertämään lainsäädäntöä. Tiedättekö, onko tämä lainkaan totta ja jos tämä on totta, minkälaisia toimia komissio tulee tekemään tätä vastaan? Toinen kysymykseni on teille sellainen, että se liittyy Brexitiin, fuusioiden ja sulautumien valvonta, Disney ja Fox esimerkiksi. Kuinka tällaisia fuusioita te jyrkän Brexitin yhteydessä tulette ratkomaan. Meillä on hyvin paljon arveluita siitä, ovatko markkinat yhtenäiset vai hajoavatko. Ja tähän liittyy viimeinen kommenttini puheenjohtajan. Mielestäni olisi erittäin välttämätöntä, että tämä integroitu lähestymistapa digitaaliajan kilpailupolitiikkaan olisi jotain, mitä parlamentti voisi ottaa mukaan. Uskon, että parlamentti ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin aloitteisiin tässä asiassa. Kiitoksia. And again, thank you for... Kiitoksia. Kiitän jälleen teitä työtä, jota olette tehneet ECN Plus-ehdotuksessa. Odotan kovasti jo loppuäänestystänne. Ja nyt jo teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta valmistan sitä, että tämä uusi direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, jotta kansalaiset voivat täysin mittaisesti hyötyä työstä, jota on tehty, jotta vahvistettaisiin kansallisia viranomaisia ja ne voivat paremmin silloin hoitaa kansallisten markkinoiden kysymyksiä. Tässä parlamentti on tehnyt todella hienoa työ, työtä ja kiitän teitä esittelenä myös. Myös tämä lainsäädäntömenettelyn nopeus on ollut todella vaikuttavaa. Sitten mitä tulee näihin mainostoimistoihin, tämän olemme, tämän kantautunut myös meidän korviimme, siis tällaiset väitteet väärännettyistä vertailusivustoista ja seuraalla, miten markkinat kehittyvät. Onko tämä jonkinlainen Trojan hevonen, jonka kautta pyrit, ja pyrimme saamaan näistä muutoksista todella vaikuttavia. Sitten fuusio, kontrolli, Brexit-kysymys jossakin määrin. Meillä on tällaista varasuunnittelua jo meneillään, mutta meidän nähdäksemme ei ole vaaraa siitä, että jo, jotkut asiat jäisivät tavallaan Brexit-aikataulun jalkoihin ja mielestäni tämä on myönteistä. Meillä on vielä, ja jatkossakin näin tulee olemaan hyvää yhteistyötä yhdistyneen kuningaskunnan kansallisten viranomaisten kanssa. Tehän tunnette heidät, heillä on erittäin vahva kilpailuhenki ja pätevää vir- virkamiehistöä, joten yhteyksiä, että tämä hyvä yhteistyö voi jatkua. Kiitos. Pervash Beres. Euh, merci, Madame la Commissaire, euh, y compris... Paljon kiitoksia, hyvä komission jäsen. Ähm, kiitoksia myöskin teidän sitoumuksestanne kilpailupolitiikan eteen. Tämä on todellista politiikkaa, joka palvelee eurooppalaisten etuja. Pahoittelen sitä, että teillä ei ollut mahdollisuutta päästä äm, operatiivisempaan lopputulokseen McDonaldsin suhteen teidän johtopäätöksissänne, te tunnistatte, mitkä ovat ne lainsäädännön porsaarajat, joita meidän pitäisi käsitellä. Ja tämä osoittaa tietyllä tavalla myöskin kilpailupolitiikan rajat, kun kyseessä on porsaan reikin puuttuminen verotuksen alalla. Tässä tapauksessa Onko veropäätöksiin liittyvää tutkintanne päätöksessä vai oletteko vielä jatkamassa sitä ja koska uskotte, että tämä työ saadaan päätökseen? Nyt haluan mitään salaisuuksia uudella, mutta tämä veropäätös ja verosuunnittelutyöryhmä, onko tämä vielä työssään? Sitten eräs toinen kysymys, tämä koskee Madeiran tilannetta. Me tiedämme kaikki, että kyseessä on alue, jolla monet portugalilaiset äh, ystävämme viihtyvät, hyötyvät äh, tämän saaren äh, edullisista verojärjestelyistä, mutta voisimme kuvitella kilpailun alalla, että siellä on heikkouksia. Oletteko te tarttunut tähän kysymykseen ja voisitteko kertoa siitä hiukan enemmän? Sitten kolmas asia liittyen äh, horisontaalisen lähestymistapaan, jota te olette ehdottaneet äh, digitaalisen äh, talouden kilpailun alalla. Tämän kysymyksen minä liittäisin toiseen pohdintaan, joka on myöskin hyvin paljon teitä kiinnostanut aihe, nimittäin tietojen yksityisyys, tietosuoja ja kuinka tämä toteutuu digitaalisessa maailmassa, kuinka voimme taata yksityisyyttä yksilöille, jotka eivät ole siitä täysin vielä luopuneet. Kuinka te tämän kysymyksen tulevaisuuden kilpailupolitiikasta ottaisitte mukaan? First of all, again, Ensinnäkin haluan siinä kerran kiittää teitä erittäin vahvasta tuesta, jota olette osoittaneet ja meidän tekemämme työtä kohtaan. Se on kuitenkin sen laittamista valtion tuista. Kysymme kaikilta jäsenvaltioilta, kuinka ne käyttävät hyväksi veropäätöksiä. Ja haluamme listan kaikista yrityksistä, jotka saaneet veropäätöksen. Sitten teemme otannan monikansallisia, kansallisia lemmikkejä ja pienempiä yrityksiä otetaan mukaan otantaan tässä saamme kokonaisvaltaisen kuvan. Hyvä uutinen on se, että suurin osa jäsenvaltioista, mikäli ne hoitavat asioita veropäätösten kautta, hoitavat tämän hyvin. Siirtohinnat ja veropäätökset ovat hyvin dokumentoituja hinnat vastaavat markkinahintoja, joten työ on tehty hyvin näissä tapauksissa. Pian saamme tuon työ, työsaran päätökseen ja kenties saamme sitten jonkinlaisen kuvan siitä, mitä olemme voineet ottaa opiksemme tai mitä on otettu opiksi. Tämän sanottuna meidän täytyy kuitenkin todeta, että meillä on vielä meneillään joitakin, miten sanoisin, alustavia kyselyitä. Olemme huolissamme, että joudumme avaamaan vielä lukuisia muitakin tapauksia. Tämä ei ole mikään välinaikainen ongelma Meillä on siksi verokysymyksiä käsittelevä työryhmä, pysyvä yksikkö myöskin pääosaston sisällä tekee tätä työtä jatkossa, vaikka edistystä on saatu. On erittäin tärkeää myöskin näyttää sellainen signaali, että jatkossakin olemme kiinnostuneita tästä asioista, kiinnostuneita siitä, tapahtuuko edistystä edelleenkin näissä kysymyksissä. Madeiran kysymys sitten. Tämän tapauksen käsittely on vielä kesken. Me tarkastelemme sitä, onko todennäköistä, että Madeiran tapauksessa toimitaan asianmukaisella tavalla. Myös on oikeutettu, että alue, jolla valitsee erityisolosuhteita, myöskin saa tunnustusta. Erityisolosuhteet täytyy tunnustaa, mutta mikäli esimerkiksi laatii erityisjärjestelmän, joka ei ole käytettävissä mantereella, jotta voidaan luoda työpaikkoja tai houkutella alueelle yrityksiä, niin sitten täytyy myöskin houkutella sen yrityksiä luoda työpaikkoja, eikä pelkästään toimia niin, että yritykset ovat pelkkiä postilaatikoita, koska ei tämä kyllä paljon työpaikkoja luo tällainen yritystoiminta. Edelleenkin paneudumme tähän asiaan ja nähtäväksi jää, osoittautuuko epäilyksemme paikkansa pitäväksi. Tähän palaamme sitten, kun tuloksia on saatu tutkimuksesta. Mitä tietokysymykseen tulee? Mikäli fuusioita tarkastellaan, tapanamme on tarkastella, minkälaisia tietoja yhdistetään fuusion yhteydessä. Onko kyse yksityistiedoista, jotka edellyttävät erityishuomiota, vai onko tämä data sellaista joka sitten vain yksinkertaisesti katoaa ja sitten seuraavan päivänä täytyy tehdä työ uudestaan ja tällä tiedolla ei ole paljonkaan arvoa, vaan onko tämä tieto, tieto, joka liittyy kuluttajien käyttäytymiseen, ei siis henkilökohtaista tietoa, mutta erittäin arvokasta tietoa kuitenkin, kun on kyse innovaatiomahdollisuudesta ja ja siitä, että muiden yritysten on vaikea saada tätä tietoa sitten haltuunsa, mikäli fuusio toteutuu. Meillä oli eräs tapaus, johon liittyy liittyi vakavia epäilyksiä fuusion suhteen tietojen osalta, datan osalta. Nyt nykyään aina analyysimme yhteydessä yhä syvällisemmin tarkastelemme sitä, kuinka paljon digitalisoidaan näinä päivinä. En muista yhtään fuusiota, johon ei olisi liittynyt jollakin tavalla digitalisoituminen tai tämä data siirto, esimerkiksi maatalous ja kemikaalipuolen fuusiot. Siellä ovat merkittäviä kysymyksiä. Esimerkiksi markkina pystyy toimimaan aivan eri tavalla, mikäli on tieto hallussaan. Ja nämä ovat aina kysymyksiä, joihin täytyy palata uudelleen uudelleen, koska tieto- tai datakysymyksissä nyt tilanne kehittyy ja tämä on vasta lapsen kengissään. Grazie. Kiitoksia Tervetuloa jälleen parlamenttiin, komissari. Kiitos kaikesta hyvästä työstä, kun puolette kuluttajiamme ja EU-hankkeita ja yhtäläisiä mahdollisuuksia. Odotan mielenkiinnolla sitä, että voin osallistua konferenssiin, jossa käsitellään digitaalia yrityksiä. Minulla on kolme kysymystä. Ensinnäkin Google Shopping äh, trustin vastainen tapaus. Tämä vuosihan on kahdeksas vuosipäivä siitä, kun aikaisempi komissaari Almunia lähti liikkeelle tässä tutkimuksessa. Mikä on tämän päivän tilanne? Milloin voimme odottaa lopullista päätöstä? ennen kun te ehdotatte tämän vaalikauden kenties. Sitten viimeksi, kun tulitte tähän valiokuntaan, te sanoitte, että olette nähneet pieniä parannuksia äh, etsintätulosten kohdalla. Voitteko vahvistaa tämän tänään? Toinen kysymykseni koskee Al-Italiaa. Tai koskee Italiaa. Voitko, voitteko kertoa tästä tapauksesta? Vastasiko uusi Italian hallitus aikomuksestaan muuttaa yritystä, maksoiko Alitalia korot 9 miljoonasta eurosta euron lainasta? Ja sitten kolmas kysymykseni koskee Alström, Alstomin ja Siemensin fuusiota. Tämä, tällähän fuusiolla olisi valtavat, valtavat vaikutukset äh, rautatieliikenteeseen. Miten tämä vaikuttaa pieniin toimijoihin näillä, tällä markkinalla? Alstom ja Siemens yhdessä vastaisivat 80 prosentista rautatiemarkkinoita, mm, usken veturit ja niin edelleen ja merkitärjestelmät. Onko tämä nyt johdonmukaista vapaiden markkinoiden periaatteiden kanssa? Kiitos. Thank you uh, very much. Uh, Kiitoksia kovasti ensimmäinen kysymyksenä ja sitten se seikka, että tämä Google-ostostapaus on jo jatkunut kahdeksan vuotta. Tämäkin osoittaa, minkä takia on niin tarpeellista, että voimme ratkaista tapauksen eri tavoin, että voimme tehdä tämän järjestelyn, yhteistyömenettelytavan ja voimme asettaa kiellon ja sakon, koska jos aikaisempi komissio olisi pystynyt ratkaisemaan kysymyksen, tietenkin se olisi ollut paljon parempi juttu, koska silloin se olisi ratkaistu nopeammin ja toivottavasti jotkut yritykset, jotka ovat tässä jotka, jotka ovat kärsineet laittomasta Googlen käyttäytymistä, olisivat voineet myös pärjätä paremmin, koska markkinat olisivat yksinkertaisesti toimineet. Ikävä kyllä, tämä ei ollut mahdollista ja tämän takia to, tämä toinen vaihtoehto valittiin. No, mikä sitten on tämän päivän Tilanneasiassa edelleenkin näemme muutoksia, kun Googlen toiminnassa verrattuna muiden toimijoiden ostoshintavertailuihin, mutta olemme varovaisia sen suhteen, että luvut eivät johda meitä loppupäätelmiin, koska ei tässä luvusta ole sinällään kysymys, eivät sen osoitemarkkinat toimivat, vaan myös sitä on kyse, miten mekanismit toimivat, jotta kilpailijat kilpailijat todellakin voidaan myös nähdä toiminnassa, joten vieläkin olemme tarkastelemassa, miten tämä kaikki oikeastaan käytännössä toimii. Ja kaikki varmasti ovat paik- sen merkille, että meillä ei ole tässä mitään kantaa. Tämä tarkoittaa sitä, että avoimella tavalla tutkimme, miten tämä asia toimii tai ei toimi. Sitten toinen kysymys Al-Italiasta. Ensimmäinen osa kysymys tänne Italian hallituksen suunnitelmista. Minulla ei ole mitään informaatiota tästä. Tapaus on vielä vireillään ja osa tästä liittyy koron määrään, koron tasoon. Tämä on yksi asia, jonka aikaisemmin olemme todenneet kysymyksissä. Juuri koron, korkotaso on tärkeä asia ottaa huomioon tarkastelussa, koska hallitushan voi investoida yritykseen, jos koron taso heijastelee markkinatilannetta, eikä tässä todeta mitään valtion tukea, muutenhan se on valtion tukea, joten koron taso on olennainen osa tutkimustamme. Sitten Siemens-Alstom-fuusio yhdistyminen kiinnitti suuresti huomiomme me odotamme, ja tämä on hiukan epävirallisempaa tietoa, ihmiset kääntyvät meidän puolemme eri ongelmissa ja toteavat, että tästä esimerkiksi tulisi nyt erittäin suuri yritys Eurooppaan. Luonnollisesti analyysissämme, analyysissämme meidän pitää ottaa huomioon, mikä rooli muilla isoilla toimijoilla tulee olemaan Euroopan markkinoilla. Rajoitetaanko kilpailijoiden toimintaa, kun tämä fuusio tapahtuu? Syntyykö korkeampia hintoja, vähemmän valinnanvaraa niille, jotka ovat riippuvaisia liikkuvasta kalustosta ja merkintäjärjestelmistä, jotka haluavat palvella kansalaisia rautatieliikenteen ja rahtiliikenteen kohdalla? Tämä tutkimus on siis vieläkin meneillään, mutta luonnollisesti me toivomme, että kuka tahansa, joka nyt tuntee tästä huolta, kääntyy meidän puoleemme vielä, ei ole liian myöhäistä. Jos ihmisillä on ongelmakysymyksiä, niin tästä fuusiosta. Tämähän on erityinen markkinatilanne ajatellen asiaa myös globaalilla tasolla, koska nämä, mutta pyydän teitä siis kääntymään meidän puolemme, jos on jotakin erityisiä ongelman aiheita. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi saa puheenvuoron kilpailuasioiden esittelemme edustaja Remon. Paljon kiitoksia, hyvä komission jäsen. On aina suuri ilo tehdä teidän kanssanne töitä, sillä teillä on niin selvä kuva siitä, mistä kilpailupolitiikassa on kyse ja mitä pitäisi tehdä, jotta markkinat toimivat eh, sekä kuluttajille että yritykselle, jos ne palvelevat molemmia, molempia toimivat kuten niiden pitäisikin. Tästä on kyse. Ja jos me laitan muita päämääriä, niin kyseessä ei ole kilpailupolitiikkaa, jos me haluamme ilmastonmuutosta vastustaa tai sosiaalista epänoikeudenmukaisuutta vastustaa. Meidän täytyy tehdä asetus, joka ei kuulu kilpailupolitiikan alaan. Ja te olette tehneet hyvin selkeän pesäeron näiden välille. Ymmärrän sen, mutta mutta kun törmäämme digitaalimarkkinoihin, meillä on pitkän aikavälin ongelmia edessämme, jos me jätämme asetuksessa tämän digitaalisen osion yrityksille me olemme aivan liian myöhässä. Me vaatimme kymmenen vuotta lisää Erilaisia verkkoalustoja tulee syntymään, romahtamaan ja niin edespäin, ennen kuin me olemme yhden lainsäädännön onnistuneet muuttamaan. Kun kilpailupolitiikkaa luotiin tai sen ajatusta muotoiltiin, kyseessä ei ollut vain se, että me kuluttajia, kilpailijoita suosisimme. Tarkoituksena oli säädellä paljon laajemminkin yritysten toimintaa ja meidän pitäisi mielestäni ehkäpä aloittaa keskustelu. Minä teen tämän tämän mietinnön, kilpailumietinnön yhteydessä todennäköisesti. Meidän täytyisi tarkastella tapaa, jolla kilpailupolitiikkaa on harjoitettu 10 tai 15 vuoden aikana erityisesti digitaalialalla Googlen, Facebookin, Microsoftin ja tällaisten yritysten suhteen. Kun minun dataani käytetään, kun minua käytetään käyttäjänä minua ei kohdella kuluttajana. Tämä ei ole markkinakysymys. Jos minun ajatuksiani manipuloidaan, jos minun poliittisia ajatuksiani muokataan, kyse ei ole tästä. Minä ymmärrän aivan hyvin, että kilpailupolitiikka ei nyt ole se väline, jolla tällaisia ongelmia ratkotaan, mutta mielestäni parlamentin täytyisi lähestyä asiaa paljon laajemmin. Meillä on nyt EPPstä eh, ehdokas mahdollisesti tulossa tulevaksi komission puheenjohtajaksi. Hän on sanonut, että meidän pitäisi kohdella Facebookia toisella tavalla. Minun kysymykseni olisikin tämä. Kun me puhumme asiasta kilpailumietinnössä, kun me puhumme siitä, että meillä on se laajempi näkökulma kilpailupolitiikkaan ja tulevaisuuteen, kuinka me voimme tehdä yhteistyötä tässä asiassa – Kuinka te liberaalina tai erityisesti liberaalina tukisitte näitä kysymyksiä? Kiitos. I think two, two different things are, are at stake here because Mielestäni tässä on kaksi asiaa pelissä. Kilpailupolitiikka on asettu niin monenlaisiin puitteisiin. Mielestäni tämä on hyvä asia. On hyvä, että meillä on äh, demokratia Euroopassa sekä kansallista että eurooppalaista. Sellaista demokratiaa, joka tekee ympäristöön, työolosuhteisiin, ihmisoikeuskysymyksiin, lapsityövoimaan ja muuhun liittyviä päätöksiä. Ja tässä samassa puitteistossa kilpailupolitiikka vaikuttaa niin, että meillä on säädellyt markkinat. En minä usko, että meistä kukaan hyväksyisi lopputulosta, joka seuraisi siitä, että meillä olisi aivan vapaat markkinat. Hyvin suuressa määrin me olisimme sitä mieltä, että siinä ei olisi mitään järkeä. Ja nykyisinkin, kun tällaisia tilaisuuksia pohditaan, tämä johtaisi vapaisiin markkinoihin, vaan todennäköisesti monopoleihin. Eli tässä on tietyllä tavalla ajatus mielessä, joka ei ole vapaa kilpailu tai säätely. Kyseessä on se, että meillä on kilpailua säätelypuitteistossa. Sillä yhteiskuntina me olemme päättäneet, että tämän me haluamme. Ja meidän täytyy sen ajatuksen kanssa elää. Meidän täytyy tarkastella myöskin äh, niitä kysymyksiä, joita meillä on kehitettävänä. Tämä asia muuttuu. Me tarkastelemme dataa, mutta data on äh, tietyllä tavalla, ähm, se on sisältöä, se on valtti, se on monia asioita. Jos me tämän otamme mukaan kilpailupoliittiseen ajatteluun, se tuo mukaan uusia ulottuvuuksia. Puhutaan kilpailusta innovaation moottorina, ja tämäkin on jotakin, mikä kehittyy ei hirvittävän nopeasti, mutta kuitenkin askel askeleelta. Jos me tarkastelemme tätä autokartellitutkintaa, joka on just juuri aloitettu, kyseessä ei ollut mikään hintoja säätelevä kartelli. Hintoja ei tässä säädelty. Kukaan ei sanonut myöskään, että markkinat jaetaan vaikkapa etelään ja pohjoiseen. Tässä tarkoituksena kartellissa oli tehdä päätöksiä puhtaisiin päästöihin liittyen. Ja tämä meille, jos me haluamme olla tosissamme, on uudenlainen kartelli. Eli jopa nykyisessä kilpailupolitiikka puitteistossa asiat muuttuvat, sillä markkinat muuttuvat, tapa harjoittaa liiketoimintaa muuttuu. Luonnollisesti me emme vain istu tässä ja odottele lainsäädännön muuttumista. Me myöskin kilpailun toimeenpanon yhteydessä muokkaamme lainsäädäntöä, me muutamme sitä, sillä markkinat muuttuvat. Ja esimerkiksi tässä yhteydessä meillä on tällaista liitännällistä lainsäädäntöä. Esimerkiksi meillä on ollut tiettyihin välineisiin liittyvää lainsäädäntöä. Ja nyt meillä on Google Chromen ja Searchin välinen yhteys, joka on otettu huomioon. Tämä osoittaa, kuinka joustavaa lainsäädäntö on ja mitä meidän pitäisi tehdä myöskin, jotta tämä toimisi nykyisin. Ja mielestäni teidän viimeinen kohtanne on hyvin mielenkiintoinen keskustelu, kuinka ymmärtää näitä valtavia yrityksiä, sitä tapaa, jolla ne kasvavat, sitä tapaa, kuinka ne arvoa luovat ja mm, sitä roolia, joka meille muille jää. Tässä on vielä yksi asia, josta meidän pitäisi keskustella, koska me aivan selvästi tunnemme oman datamme mitä me sillä voimme tehdä, jos sen tunneemme? Voimmeko me sen luovuttaa jollekin muulle? Kuka välittäisi tällaista luovuttamista? Eli jos me kaikki luopuisimme datastamme niin, että sitä voisi joku muu käyttää, meillä olisi dataa innovaatiokäytössä myöskin sellaisilla yrityksillä, jotka eivät vielä ole tällaisia valtavia yrityksiä. Tässä on tietyllä tavalla haaste pohtia myöskin sitä, mitkä ovat seuraamukset meidän yksityisyyden suojallamme ja sillä, että omistamme datamme. Me keskustelemme näistä erillisistä asioista. Me keskustelemme esimerkiksi siitä, pitäisikö suuryritykset jakaa osiin, pitäisikö meidän tehdä mahdolliseksi se, että joku jakaa dataa aivan uudenlaisella tavalla niin, että annetaan näihin innovatiivisiin potentiaaleihin pääsy aivan uudella tavalla. Ei minulla ole vastauksia näihin kysymyksiin. Me voisimme konferenssiin asiantuntijoita kutsua puhumaan näistä asioista vastaamaan tähän, mutta myöskin jos ajattelemme tulevia kuukausia ja tätä kilpailulainsäädännöllistä puitteista, Se on kyllä erittäin hyvä puitteisto käsitellä tätä asiaa. Kiitos puheenjohtaja. Ja tervetuloa arvon komissaari kokoukseemme. Voisitteko nyt laittaa kuulokkeet päähän, koska minä aion puhua kreikkaa. Jälleen kerran havaitsette, että Euroopan parlamentissa on suuri enemmistö, joka tukee teidän työtänne kilpailukomissaarina. Mistä tämä johtuu? Siitä, että miltei kaikki läsnä olevat ovat samaa mieltä perusajatuksistanne emme voi odottaa, että markkinat itse ratkaisevat kaikki ongelmat. Meidän täytyy laatia lakeja ja käyttää hyväksi myöskin olemassa olevaa lainsäädäntöä. Mikäli eteen tulee uusia haasteita, silloin meidän täytyy parantaa lainsäädäntöä entisestäänkin. En ole varma, onko teillä samaa tukea jäsenvaltioiden suunnalta käsin. Onko riittävän moni jäsenvaltio teidän puolellanne neuvostossa, ei kenties niin suuri enemmistö kuin parlamentissa. Ja minulla on muutama kysymyskin teille. On todellakin erittäin tärkeää ja suorastaan vaarallista, että autoalalla on kartelleja. Ne eivät pelkästään sääntele hintoja, vaan luovat myöskin esteitä muille toimijoille. Ne pystyvät käyttämään. Ne eivät ne estävät vähemmän saastuttavan teknologian käyttöön oton karttelin avulla. Viime viikolla Euroopan parlamentti suurella enemmistöllä hyväksyi mietinnön, jossa vaaditaan, että nopeammin ja kunnianhimoisemmin vähennetään päästöjä, jotka aiheutuvat ajoneuvoista. Voitteko kertoa minulle, milloin teidän uskoaksenne tuloksia saadaan aikaan, kun te teette tutkimusta? Tehän sanoitte, että te sanoitte, että teillä on tutkinta kesken, koska teillä on epäilyksiä sen suhteen, että tällä lailla kaikki toimi niin kuin pitäisi, että eipä, että kyseessä on kartelle. Milloin saatte tuloksia tästä tutkinnasta? Mitä veropäätöksiin tulee? Suurin osa jäsenvaltiosta teidän nähdäkseen tekee hyvää työtä näiden kohdalla. Te mainitsitte joitakin esimerkkejä, jotka osoittivat, että jäsenvaltiot toimivat niin kuin niiden pitäkin toimia. Mutta entä kolikon toinen puoli sitten? Onko meillä jäsenvaltioita, jotka teidän nähdäksenne todennäköisesti eivät käytä oikein veropäätöksiä. Esimerkiksi jäsenvaltiot, jotka eivät toimita riittävästi tietoja, pitäisikö teidän mielestäni tätäkin puolta tutkia? Ja, tai onko jotakin aloja, joilla veropäätöksiä käytetään epäkelvoa tavalla hyväksi, kuten McDonaldsin tapauksessa. Tähän sanoitte, että te osoititte, että McDonaldsin toiminta oli lainausmerkeissä laitonta tai ei siis laitonta, mutta moraalisesti väärin. Ja Luxemburgin hallitus sitten myöhemmin myöskin ryhtyi korjaamaan tilannetta. Olen lukenut monia julkaisuja, tämä on nyt henkilökohtaisempi kysymys. Olen lukenut joitakin julkaisuja, jotka liittyvät teihin ja teidän tulevaisuuteenne, teidän tuleviin suunnitelmiinne komissiossa. Nyt Komission toimikausi on päättymässä. Kiinnostaisiko teitä jatkaa komissaarina vai haluaisitteko vielä korkeamman roolin näiden seikkojen suhteen, joista te täällä puhutte tänään? On vaikea saada milloin saadaan lopputuloksia näistä autoalan kartellitutkimuksista. Me tunnemme autolan kuitenkin melkoisen hyvin, koska meillä on ollut aikaisemminkin lukuisia kartelleja. Mikä istuu autossaan ja pistää virtaavaimen sisään, niin silloin jopa sytystulpat ovat kartellin alaisia. Auton valot ovat kartellien alaisia. Kaikki on suurin piirtein kartelin alaista. Tunnemme autolan erittäin hyvin, mutta kolikolla on toinenkin puoli. Tiedämme, että autotalalla, autoalalla tehdään yhteistyötä myöskin turvallisuuden parantamiseksi. Toivon mukaan autoala nyt sitten pääsee nopeasti eteenpäin kohti sähköautoja, jotta voimme parantaa esimerkiksi akkujen valmistusta ja kierrätystä haluaisimme helpottaa yhteistyötä tässä suhteessa autolan yritysten välillä ja muiden yritysten välillä tässä arvoketjussa. Tietystikin me suhtaudumme avoimin mieli näihin kysymyksiin, joten emme näe kartelleja joka paikassa, vaan silloin kun kyse on haitallisista kartelista kuluttajan kannalta, vain silloin me puutumme asiaan. Ja, silloin, ja kun on kyse päästöistä, niin kyllä päästöt ovat erittäin haitallisia kuluttajan kannalta. Niin kuin aluksi jo sanoin, olen erittäin tyytyväinen siihen tapaan, jolla parlamentti on suhtautunut asiaan. Tiedän, että kollegani, jotka tekevät työtä sääntelypuolella, ovat myöskin iloisia parlamentin yhteistyöhalukkuudesta silloin, kun on kyse päästöjen vähentämisestä ja päästöskandaalien ratkaisemisesta tai selvittämisestä. Mitä tulisi jäsenvaltioihin ja niiden veropäätöksiin? Jatkossakin tulemme seuraamaan jäsenvaltioiden toimintaa. Meillä on jotakin avoimia tapauksia. Käsittelyssä Ikean tapaus esimerkiksi. Se ei ole vielä loppuun saatettu. Sielläkin on kyse, sielläkin on kyse veropäätöksestä. No, me tarkastamme myöskin eri järjestelyt, jotka eivät perustu veropäätöksiin, vaan siihen, että jotkut mahdollisuudet ovat avoinna vain harvoille ja valituille, mutta ei kaikille. Yhdistynyt kuningaskunnan KFC-tapaus on tällainen. Kentucky Fried Chicken keskustelusta miltei täysin puuttuu se tosiasia, että meillä on näitä yksittäistapauksia ja neuvosto vie eteenpäin lainsäädäntöä ja nopeasti toivottavasti saadaan aikaan CCCTV. Mutta jäsenvaltiot myöskin ovat muuttaneet toimintansa. Hiljattain esimerkiksi Luxemburgin hallitus ryhtyy lainsäädäntötoimiin, mutta myöskin alkumaissa on muutettu katsontotapaa Myöskin Irlannissa ja Maltalla on tulossa muutoksia. Ja Kyproksella on myöskin muutettu lainsäädäntöä, jotta voidaan kansallinen lainsäädäntö saada paremmin nivoutumaan eurooppalaisen lainsäädäntöön, paremmin vastaamaan eurooppalaista lainsäädäntöä. Tämä on erittäin hyvää toimintaa, koska tällä tavalla pikkuhiljaa voimme päästä lähemmäksi tilannetta, että ei pelkästään suurennusyrityksiä, vaan kaikki yritykset maksavat veronsa. Viimeinen kysymykseni sitten. Jotkut kuuntelevat, mitä nyt sanon, jotkut eivät kuuntele. Olisin erittäin iloinen, mikäli toi, voisin saada vielä jatkokauden komissiossa kilpailukomissaarina nimenomaan. Olen aina yrittänyt olla tässä matalalla profiililla, mutta toivon mukaan olette nyt tyytyväisiä minun tekemäni työhön ja, ja nyt ollaan keskellä työtä Meillä on konferensseja ja monia keskusteluita vielä tulossa ja uusia asioita jatkuvasti putkahtaa esiin, joten tietystikin olisi suuri kunnia ja ilo, mikäli olisi mahdollista, että voisin jatkaa edelleenkin eurooppalaisten kansalaisten asioiden aiemmista tällä tavalla. Kiitoksia paljon. Edustaja Kyrtsos. Um θα μιλήσω και εγώ στα ελληνικά. Ε, καταρχήν να συγχαρώ την Επίτροπο γιατί θεωρώ ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Sinä haluan onnitella komissaaria. Mielestäni hän tekee huipputyötä vaikeassa ympäristössä. Hän joutuu kohtaamaan valtavan suuria yrityksiä, joilla on suuret mahdollisuudet itse toimia. Haluaisin no, niin tulevaisuus sehän liittyy digitaalisuuteen ja energiakysymyksiin ja autoteollisuuteen, mutta puhuisin myös perinteisemmistä kysymyksistä ja ottaa esille Kreikan. Kreikassa ei ole kunnolla, koskaan ollut kunnollista markkinajärjestelmää, mutta kun kriisi tuli, niin tilanne vain pahentui. Haluaisin ottaa esille pari esimerkkiä. Elintarvikkeista on tullut hyvin kallista ja kuluttajatarvikkeista on tullut kal- paljon kalliimpia kuin keskivertohinnat Euroopassa. Tämä perustuu tilastotietoihin ja kriisin aikana per capita BKT Kreikassa laski 94 prosentista suhteessa keskiarvoon 70 prosentin suhteessa Euroopan keskiarvoon. Tämä ehkä liittyy markkinoiden rakenteeseen ja on, tämä on hyvin epäoikeudenmukaista, kun ajatellaan tulotason laskua. Sitten rakennusyritykset ja julkiset hankinnat ja rakennushankkeet. Meillä on monia raportteja, kuten Kreikan keskuspankilta näistä analyysistä näemme, että julkis- rakennushankkeet maksavat enemmän kuin pitäisi, ehkä siksi, että markkinat eivät toimi hyvin. Ja ongelma, joka liittyy julkisiin rakennushankkeisiin ja rakennusyrityksiin, sai dramaattisen käänteen Bulgarian tapauksien kautta. Ensinnäkin tämä autoonnettomuus, sitä kautta 18 henkeä menetti, tai ihmistä menetti henkensä. Ehkä tämä johtui huonosta tien kunnosta huolimatta siitä, että EU on rahoittanut uutta kansallista tietä. Sitten Marina Novaci, journalisti, murhattiin. Hän yritti tutkia juuri näitä kysymyksiä. Sitten näistä asioista kysymys. Eli äh, ruoan hinta äh, Kreikassa, rakennusyritykset Kreikassa ja Bulgariassa, julkisten rakennushankkeiden hinta. Tutkitteko te myös tällaisia kysymyksiä tai tutkitte näitä erittäin suuria kysymyksiä ja te joitakin asioita syrjään, mutta nämäkin kysymykset kyllä ovat hyvin tärkeitä. Kiitos. Right. Uh, these... Te olette aivan oikeassa. Nämä asiat ovat äh, tärkeitä, sillä tämä on jotakin, mitä ihmiset kohtaavat joka päivä. Se, mitä me täällä Euroopassa olemme suunnitelleet, on malli, joka saattaa toimia ja olla inspiraationa myöskin muuallakin, sillä meillä on eurooppalaista kilpailulainsäädäntöä toimeenpanevia kansallisia viranomaisia, jotka toimeenpanoa kansallisilla markkinoilla harjoittavat. Minun edeltäjäni kartoitti kansallisten viranomaisten kaikki kompetenssit ja se, mitä me havaitsimme ja mikä meihin teki vaikutuksen, kun teimme työtä tämän kysymyksen parissa, oli se, että välillä kansalliset äh, valvontaviranomaiset tarvitsevat enemmän riippumattomuutta. Tämä on nimenomaan sitä, mitä minulla on mukana ehdotuksessa, joka toivottavasti saadaan hyvin pian hyväksyttyä. Ja mm, tähän turvauduttiin tietenkin sitten, kun jäsenmaa oli kriisissä kyseessä on nimittäin se, että kilpailuviranomaiset eivät aina tuo hyviä uutisia hallituksille. Välillä ne ovat tehneet eh, markkina-analyysin ja ovat havainneet, että markkinat eivät ole hyvässä järjestyksessä. Ei vain niissä tapauksissa, joissa on erityistapauksia. Ehm, ne toimivat, ne toimivat myöskin, kun yleisesti ottaen on huolta säätelyyn liittyen. Ja minä toivon, että tämän ehdotuksen, jota me olemme niin lähes työstäneet. Tuloksena viranomaiset saavat enemmän resursseja, enemmän riippumattomuutta, parempia välineitä tapausten todistamiseen ja myöskin korkeampia sakkoja niin, että meillä olisi lannistava vaikutus, joka olisi merkittävämpi niin, että yritykset eivät ryhtyisi sellaiseen toimintaan, joka ei palvele kuluttajia. Viimeisin luku, joka me olemme saaneet, on se, että 85 prosenttia päätöksistä, joita on tehty Euroopan kilpailulainsäädännön mukaan, on kansallisten valvontaviranomaisten tekemiä. Minä aivan hiljattain vierailin Ateenassa ja minulla oli siellä ilo tavata kreikkalainen kollegani. Ja siellä ollaan hyvin keskittyneitä siihen, että ensinnäkin EC NS-tä kilpailuviranomaisten verkostossa saadaan kaikkein ähm, paras irti, mutta myöskin kansallisella tasolla kaikissa maissa. Tietenkin on tärkeää, että kansalaiset kääntyvät kilpailuviranomaisen puoleen ja ovat sitä mieltä, että asiat eivät suju oikein. Jos heistä tuntuu, että jonkinlainen rakennusalan karteli on vaarassa syntyä tai asioita on kartellisoitu muuten, esimerkiksi jokapäiväisessä elintarvikkeiden vähittäiskaupassa. Me teemme jatkuvasti töitä, mutta niin tekevät kansalliset viranomaisetkin. Kiitoksia. Thank you. Nina Gill. Kiitoksia, Nina Gill. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa komissaari, tervetuloa. Pari asiaa Ensinnäkin Brexit. EU haluaa varmistaa, että yhdistynyt kuningaskunta ei heikennä 27 äh, muun maan tilannetta. Kuitenkin on monia jäsenvaltioita kilpailevat keskenään houkutellakseen rahoituslaitoksia Isosta Britannista ja muita teollisuuden aloja. On moniakin yrityssyitä ehkä, miksi rahoituslaitokset pitävät yhtä jäsenvaltiota parempana kuin jotakin muuta. Huomaan kyllä, että valvontaviranomaisilla on tärkeä rooli siinä, jotta ei synny mitään sääntelyä, kilpailua rahoitusalalla, mutta en ole vakuuttunut siitä, että ne voivat holistisella tavalla tarkastella asiaa. Ja mietinkin asiaa nyt kilpailuperspektiivin kannalta. Miten varmistatte yhtäläiset mahdollisuudet? Tunnetteko te huolta kriteereistä, joita käytetään näissä asettautumispäätöksissä, siirtopäätöksissä. Ja oikeastaan kysyisin, niin kuinka varma olette siitä, että jäsenvaltiot eivät pyri houkuttelemaan laitoksia, rahoituksia tai muita suosittuja suotuisammalla verojärjestelyllä esimerkiksi. Sitten toinen kysymys liittyy ilmastonmuutokseen. Useissa puheenvuoroissanne olette vaatinut kestävämpää taloutta. Ilmastonmuutos on todella ajankohtainen aihe juuri tällä viikolla. Nobelin palkinto ja YK on raportti. Me tarvitsemme paljon suurempia ponnisteluita asiassa ja kun ajatellaan valtaisia haasteita, joita edessä on ja huolimatta kaikesta lainsäädännöstä, jota parlamenttikin on vuosina aikana hyväksynyt, niin oletteko sitä mieltä, että olisi aika, että kilpailusodat EU-ssa otettaisiin myös käyttöön poliittisena välineenä, jotta voitaisiin puuttua noihin huonoihin käytäntöihin ilmastonpolitiikan kannalta. Vertaisin tätä hiukan työhön, jota on tehty veronkierron alalla, koska vasta silloin, kun alettiin tarkastella Panama tapausta ja veropäätöksiä, että tämä asia tuli prioriteettikysymykseksi ja jäsenvaltiotkin ryhtyivät toimeen ja tämä kiinnitti myös suuren huomion. Emmekö voi nähdä samantyyppistä kehitystä ilmastopolitiikan kohdalla? Ja koska ETS-asetus luotiin EU-ssa ja näin EU-sta on tullut tällainen tiennäyttäjä. Ja samoin kun ajatellaan energiatilannetta EU-ssa, tässä on liian vähän näitä merkittäviä toimijoita ja, ja energiakustannukset vain kasvavat kotitalouksille. Voisitteko tarkastella näitä kysymyksiä myös? Of course, uh... Tietenkin jaan kommenttinne siitä, että silloin kun yritykset toivat paikallisella tasolla, niillä, niillä pitäisi olla holistinen näkemys asioista ja kuulen myös sellaista, että Kyse on verokannustimista pelkästään, mutta oikeastaan kyse on siitä, että saadaan laadukasta työvoimaa, jota voidaan palkata infrastruktuurista, myös siitä on kyse, kuinka lähellä toimitaan muita yrityksiä, ehkä arvoketjussa tai ollaan lähempänä kilpailijoita, joten on monia eri syitä, minkä takia yritys siirtää ehkä toimintaansa tietylle alueelle. Toistaiseksi emme ole nähneet mitään esimerkkejä mistään erityisistä verokannustimista, jotka olisivat huolestuttavia ja saisivat pohtimaan laitonta valtion tukea ehkä. Tietysti kaikki ottavat huomioon sen seikan, että perussopimusten mukaan on mahdollista yritysverokilpailua ja sen tietenkin näemme tapahtuvan. On erilaisia aloitteita, tällä kilpailun saralla, mutta olemme päättäneet toimia näissä oloissa perussopimusten mukaisesti. Samoin on päätetty kieltää laittomat valtion tuet jos on tietynlaiset kannustimet pelissä, mutta tietysti jos joku kiinnittää me asiaan, niin kyllä tarkastelemme sitten asiaa. Olemme juuri tehneet, tehneet päätöksen tuke, tuesta Jaguarilla, niin he, ne ovat, päät, he ovat päättäneet asettautua Slovenian, anteeksi Slovakiaan. Tämä on aika iso investointi Jaguarin toimesta. Yli miljardi tuki on 125 miljoonaa. Ja me tarkastelemme tässä yhteydessä sitä, mikä olisi yritykselle vaihtoehtona. Ja tässä vaihtoehto investoinnille olisi ollut EUn ulkopuolinen investointi. Ja tässä me voimme kyllä perustella, että tukea annetaan mm, tällä paikalla. Ei tässä siirretä työpaikkoja osasta EUta toisaalle, vaan kyse on uudesta investoinnista, joka luo työpaikkoja EUn sisälle eikä EUn ulkopuolella, mikä on tämä toinen mahdollisuus. Joten joskus aivan erityisissä olosuhteissa voidaan antaa lupa antaa valtion tukea tai tukea, mutta emme ole nähneet mitään samantyyppistä koskien rahoitussektoria. Sitten kommenttinne ilmastonmuutoksesta. Teemme aika paljon työtä ilmastonmuutoskysymysten kohdalla. Asia on nimittäin niin, että kun muutamme tapaamme tuottaa energiaa ja käyttää energiaa, varsin usein uusia haavoittuvaisuuksia syntyy järjestelmämme. Ja tämän takia jäsenvaltiot haluavat tällaisia kapasiteettimekanismeja. Siis on tällainen varajärjestelmä käytännössä. Ja kun tehdään työtä jäsenvaltioiden kanssa, kun miten suunnitellaan näitä kapasiteettimekanismeja, niin silloin olemme hyvin huolellisia ja pyrimme varmistamaan sen, että tässä ei tavallaan häiritä tervettä kilpailua, joka taas mahdollistaa sen, että uusiutuvat energialähteet mm, asettautuvat markkinoille. Sitten toiseksi olemme on myös tällaisia ah, mm, uusitoinen energia tuki tarjouskilpailuita. Näin tuet ovat laskeneet, koska eri tapauksissa nyt sitten on puu, tuulipuistoja, joita rakennetaan nollatuilla. Ja ta- näin hinnat ovat laskeneet ilmaston muutoksen vastaisessa toiminnassa. Tämä on hyvin tärkeä seikka. Ja aivan kuten te sanoitte, ETS-järjestelmää ollaan nyt uudistamassa. Ja tämän takia tietenkin tulemme tarkastelemaan sitä, miten muutamme omia valtiontukisääntöjämme koskien päästökauppajärjestelmää, jotta tämä sopii tähän hyväksyttyyn lainsäädäntöön asiassa. Ja julkinen kuuleminen ja tarkastelu tulee alkamaan varsin pian, jotta voidaan todellakin tukea täällä laadittua lainsäädäntöä, jotta se vaikuttaa niin kuin on haluttu. Ja tässä mielessä yritämme tehdä parhaamme näiden valtion tukisääntöjen kohdalla, ne mahdollistavat ja varmistavat sen, että onnistumme asian toteuttamisessa, koska useat jäsenvaltiot tarvitsevat tällaista tukijärjestelmää, varajärjestelmää, on kyse tuulienergiasta tai vesienergiasta tai aurinkoenergiasta. Thank you, Markus Ferber. Markus Ferber seuraavana. Ja vielen Dank, Frau Kommissar. Kiitos paljon komission jäsenelle. Pyydän anteeksi, tuli myöhässä paikalle. Minulla oli täällä vierailijoita niin veroviranomaisia nimittäin. Ja hienoa, että täällä hoidamme juuri nyt verokysymyksiä, valtion tukikysymyksiä. Mutta minun on kuitenkin toisen luokan kysymys. Tämä liittyy digitaalitalouteen. Te sanotte aina, että kilpailuvälineitä täytyisi kehittää haasteiden vuoksi, mutta Google on osoittanut, että mitä pidempään menettely kestää digitaalimaailmassa, niin digitaalimaailmassa hyvinkin lyhyt aika on aika, joka on liian pitkä. Emme voineet toimia, koska Googlen toimiva markkina-asema ei ole mahdollistanut sitä, että ylipäänsä olisi voinut muita toiminta kehittyä. Olisi nyt kaksi muutakin tapausta niin markkina on kyse on siitä, onko kyse dominoista markkina-asemasta vai ei. Maksupalvelut esimerkiksi. Apple esimerkiksi. Apple Near Field Communication. Tai Apple suostuu vain tämän palvelun. Muuta eivät voi käyttää tätä langatonta maksupalvelua, koska Apple ei salli muita maksupalveluita. Sama liittyy Amazoniin toimintaan. Amazon mahdollistaa vain, vain ja ainoastaan tietyt maksut tai vain tietyt palveluntarjoajat niin vain niiden käyttämisen. Ja kun kyse markkinaosuuksista ja dominoivasta markkina-asemasta, niin ennen kuin on tutkittu asiaa kunnolla, niin sillä välin kun asiaa tutkitaan, niin monopoliasema on vain vahvistunut ja pahentunut. Kuinka voitaisiin varmistaa se, että yritykset velvoitetaan hyväksyä muitakin maksukanavia niin, että sitten muutkin toimijat voivat toimia? Kuinka voidaan tällaisiin tapauksiin puuttua? No, not at all. Um, well, these are exactly the same Nämä ovat äh, aivan samat kysymykset, joita me itsellemme esitämme, kuinka nopeuttaa asioita. Ja pidän erittäin paljon siitä, että te sanoitte hyväksyttävässä aikataulussa, sillä on rajoja sillä, kuinka paljon voimme nopeuttaa työtä ottaen huomioon sen epäsymmetrisyyden, jota alalla esiintyy. Äh, joltakin saattaa viedä viisi minuuttia murtautua kotiin, ne viedä arvoesineitä ja hävitä mutta poliisilta ja oikeuslaitokselta menee viikkoja saada tämä epäilty kiinni, rakentaa oikeustapaus ja saada henkilö tuomittua tuomioistuimessa. Tämä on myöskin tilanne, jossa oikeus ei sido varasta, mutta meitä se sitoo. Ja tämä on se ainoa asia, jossa kaikki ovat samaa mieltä. Me emme koskaan ryhdy tinkimään oikeanlaisesta oikeudellisesta menettelystä ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta. Silti olen sitä mieltä, että me voisimme nopeuttaa asioita. Me olemme nämä keskiaikavälin asiat tuoneet käsittelyyn. Voimme nyt tarkastella, olemmeko kyllin varovaisia. Tässä kyseessä on se, että nämä tapaukset saattavat käyttää hyvin paljon aikaa. Tietenkin jos meillä on jonkinlainen ähm, mahdollisuus niihin puuttua, me tulemme niin tekemään. En kuitenkaan ole sitä mieltä, että tämä riittää. Siitä syystä me olemme pyytäneet neuvoja, jotta pääsisimme asiassa enempään. Tietenkin samaan aikaan yritämme digitalisoitua itse. Tässä on yksi esimerkki. Jos me esimerkiksi kopioimme jonkun yrityksen serverit, me saatamme saada 700 000 asiakirjaa, ne täytyy arkistoida ja ne täytyy käydä läpi, jotta saisimme tietää, onko niissä joitakin johtolankoja, mutta tietenkin Tämä tämä on hyvin menettely on hyvin tärkeää, sillä jos äh, henkilö esittää pyynnön, hän näkee tai pääsee näkemään kaikki tiedot häntä vastaan. Ja niin jos tämä tiedosto on sekasorto, se on ongelma. Jos meillä on helppo pääsy tapaukseen, tilanne on paljon helpompi kuin se, että koko tiedosto on sekä sortoa. Eli tässä voidaan sanoa, että voimme viikolla tai kahdella nopeuttaa asioita, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi tarkastella asetusta. Tässä on vain esimerkki siitä, että meidän pitäisi nopeuttaa toimintaa aina kun se on mahdollista. Sitten liittyen näihin kahteen esimerkkiin, jotka mainitsitte, tämä on jotakin, mitä me seuraamme hyvin läheisesti. Jos ähm, tämän kaltaista muiden palveluiden häiritsemistä esiintyy hankala, tilanne on se, että meidän tulee määritellä, onko yritys määräävässä asemassa markkinoilla. Ellei näin ole, voidaan tehdä hyvin paljon asioita, jotka ovat ärsyttäviä kuluttajien näkökulmasta, mutta jotka ovat kilpailulainsäädännöllisesti laillisia, sillä jos toimija ei ole määräävässä markkina ominaisuudessa se pystyy tekemään sellaisia asioita, joita markkinoita, hallitsevalta, joita markkinoita hallitsevalta yritykseltä ei hyväksyttäisi, mutta pienemmältä yritykseltä kyllä. Ja tässä saattaa olla kyseessä tämän tapaus, mutta kuten sanoin, seuraamme asiaa hyvin läheisesti. Me seuraamme myöskin Ähm, datan käyttöä. Tiedätte, että Amazonin yhteydessä me olemme ryhtyneet tarkastelemaan sitä, kuinka Amazon käyttää tallettamaansa dataa. Ja onko se jotakin, mitä Amazon käyttää itse asiassa oman bisneksensä tukemiseksi? Ja jos teillä on lisätietoja, minä erittäin mielelläni kuulen niitä. Kiitos. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. suuri houkutus nyt puhua teknologia-alan jättiläisistä, niin määrävästä markkina-asevasta, mutta aion puhua eri aiheista kuitenkin. Kiinnittäisin huomionne tapaukseen, että tapauksiin, joissa yrityksellä on kaksi toimipaikkaa, toi Unilever ja Shell. Niillä on toimipaikka sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa että Alankomaissa. Yksi haitta, joka tähän liittyy, on verotus. Ne ovat onnistuneet neuvottelemaan osan verotakastaan pois osinkoveron, joka, jota peritään yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja myöskin ne veropäätökset Shellin tapauksessa vuonna 2005 vera-asiantuntija on tutku, tutkinut asiaa ja tulisi että erittäin todennäköisesti siellä on toiminut vastoin Alankomaiden lakia. Ja se on voinut hyötyä tästä valtavasti 7,5 miljardia euroa vuosien aikana. Näettekö te joitakin huolet, jotka liittyvät näihin yrityksiin? On kaksi toimipaikkaa nämä yritykset voivat lobata tai saada yrityskohtelua päästäkseen eroon joistakin veroista. Te olette tutustuneet Shellin tapaukseen vuonna 2005. Jan van Strijk se veroasiantuntija, joka silloin tutki tätä asiaa. Voitteko kommentoida näitä tapauksia? Kyllä, kyllä. Olemme hyvinkin tietoisia asiasta. Te olette itse puhuneet tästä aiemminkin hyvin paljon median huomio myöskin kiinnittyy tähän asiaan. Kyllä me olemme seuranneet niitä tietoja, joita olemme saaneet asiasta, ja mikäli teillä on lisätietoja, niin tietystikin olemme enemmän kuin iloisia ja otamme tämän tiedon vastaan. Tarkoittaako tämä sitä, että te tulette tutkimaan erityistä tapausta? Mehän olemme jo tutustuneet tapaukseen, kuten te sanoitte. Asiasta on puhuttu aiemminkin ja olemme seuranneet sitä, mitä media on kirjoittanut tapauksesta. Meillä mitä varsinaista tapausta ei ole meneillään, mutta me tutustumme kyllä näihin kysymyksiin, koska me ymmärtää tarkalleen, mistä on kyse ja onko tässä mahdollisesti potentiaalinen tällainen tapaus, joka täytyy ottaa esiin. Kiitoksia, Werner Lange. Kiitoksia paljon, arvon komission jäsen. Minulla olisi kaksi kysymystä Ensimmäinen aihealue liittyy siihen, jota Beresius sanoi, eli verokilpailuun. Te olette puhuneet jo Applen tapauksesta Irlannissa. On ilmoitettu, että syyskuuhun mennessä maksu täytyy suorittaa. Entä sitten, kuinka asia on kehittynyt? Milloin lopullinen tuomioistuimen päätös tässä kysymyksessä saadaan aikaan? ja mitä siitä ilmenee. Olemme keskustelleet myöskin Maderan tapauksesta. Malta on samanlaisessa asemassa. Liittymissopimuksessa luki, että ulkomaalaiset yritykset maksavat vain 5 prosenttia, oman maan yritykset maksavat 30 prosenttia. Minun mielestäni tämä siirtymäkaudella oli vielä järkevää, mutta Maderan tapauksessa en tällaista ymmärrä. Eikö kilpailusyistä pitäisi kotimaisten yritysten huono kohtelu sisämarkkinoilla ottaa esiin. Ja sitten alankomaalainen lisenssikysymys. Siellä on enemmän kuin epäreilua kilpailua, koska patentteja esimerkiksi ei perutetta alankomaissa, siksi suuret yritykset menevät sinne. Eikö kilpailupolitiikan kautta voitaisiin tähänkin puuttua? Entä sitten yksimielinen päätöksenteko verokysymyksissä? Tämä eikä mahdollisuuksia toimia verotusta kysymyksissä. Mietinkin työtänne tällä alalla. On olemassa tiettyjä ristiriitaisuuksia. Omassa maassanikin teillä on ollut rahanpesu tapaus, joka liittyy suureen tanskaiseen pankkiin. Uskotteko, että te olette oikealla tiellä tätä taustaa vasten? Toinen seikka liittyy sopimuksiin, joita on lukuisien autolan yritysten välillä – ryhmäpoikkeussääntely. Tässä on kyse. Te sanoitte heinäkuussa, että autoalalla aiotaan ryhtymään, ryhtyä tutkimuksesta liittyen mahdolliseen kartelioikeuden rikkomiseen. Onko teillä tästä enemmän tietoa? Kaksi saksa yritystä on tässä mukana. Volkswagen on ryhmäpoikkeussäännöstä käyttänyt epäkelöllä hyväkseen. Ja sitten toinen tapaus, joka hiljattain tuli ilmi, oli BMW. Kiitos, jos kommentoitte näitä. Uh, yes, uh, the information about... Kyllä tiedot siitä, että Apple on maksanut maksamattomat veronsa, se on ihan oikea tietoa. He maksoivat, maksoivat tämän koron kerran kokonaissumman 40,2 14,2 miljardia euroa. Se on sijoitettu tiettyyn omaan rahastonsa, mutta tätä kautta me voimme lopettaa oikeus oikeudenkäynnin, sehän lähti liikkeelle, koska maksuja ei annettu. Nyt maksut on täysin maksettu ja tietenkin lopetamme oikeuskäsittelyn Irlantia vastaan koskien tätä kysymystä. Sitten Madeirasta. Me tarkastelemme sitä, onko tällaisia erityisiä järjestelmiä Madeiralla ja onko niitä käytetty oikeaa tarkoitusta varten, koska Madeira on hiukan eri asia, koska ei kuulu mantereissa, niin siellä on luvallista, että on erilaisia järjestelmiä, mutta sitten näitä järjestelmiä pitäisi käyttää, jotta luodaan talossa toimintaa ja työpaikkoja. Ja jos näin ei olekaan, niin silloin tässä on kyllä ongelma, ja me pureudumme nyt juuri tähän teemme parhaamme viedäksemme asian käsittelyn mahdollisimman nopeasti loppuun. Voisitteko vielä toistaa tämän seuraavan kysymyksen, Maltan kysymyksen? Malta kohtelee erittäin tavalla kotimaisia ja ulkomaalaisia yrityksiä, kun on kyse verotuksesta. Liittymisneuvottelun yhteydessä tästä neuvoteltiin, mutta kyllä tämä siirtymäkausi nyt kymmenen vuoden jälkeen pitäisi saada päättymään. Uh, we have uh, the special provisions when Meillä on erityiset säädökset koskien olemassa olevaa tukea. Tämä koskee jo kaikista jäsenvaltiota. Kun unioniin liittyy, niin on erilaiset säädökset olemassa olevalle tuelle. Ja voimme harjoittaa seurantaa, jos toteamme, että neuvottelupöytäkirjan aikataulu on umpeutunut. Toistaiseksi Maltan kohdalla emme ole vielä esittäneet tällaisia kysymyksiä, mutta seuraan tilannetta ja palaan sitten ja kerron teille. Sitten kysymys Alankomaista ja siitä, käytetään raho, verotetaanko patettien luomaa arvoa vai ei. Tätä on käsitelty OECDn puitteissa, koska hehän huomasivat OECDn tekemän työn yhteydessä, että oli sellainen järjestely, missä haluaa edistää tutkimusta ja kehitystä ja patentteja, joita tästä syntyy tuloksena. Tämä tehdään paikan päällä. Tämä on ihan legitiimiä toimintaa, jos maassa panostetaan tutkimukseen ja kehitykseen ja sitten siitä syntyy patentti, niin silloin voi erityisjärjestelmä ottaa käyttöön koskien patentin tuottoa. Jos näin ei ole, jos on kyse tästä patentivauksesta, voi olla mistä tahansa peräisin ja panna patentista tähän laatikkoon ja sitten ei verotetakaan, niin tästähän haluamme luopua tällaisesta verottomattomuudesta. Ja tässä ei ole kyse verotuksesta. Tämä asia kuuluukin Pierre Moskovitsille ja mielestäni neuvosto on jo hyväksynyt lainsäädäntöä asiasta, jotta tämä muuttuu, jotta tapahtuu niin kuin OECDkin on perustellut, että tämä on legitiimiä toimintaa, koska tämä tukee tutkimusta ja kehitystä paikan päällä, eurooppalaista tutkimusta ja kehitystä täällä tietyssä maassa. Se ei ole tapa vain asettaa patenttinsa niin, että sen tuotto on verotonta. Sitten autokartellit kartellitutkimuksen tulokset. Emme ole vielä vahvistaneet epäilyämme, mutta olemme tutkineet todella huolella tätä tapausta, koska meille, meistä on hyvä idea, jos autonvalmistajat tekevät yhteistyötä esimerkiksi turvallisuuteen liittyvien kysymysten parissa, koska tästähän kuluttajana kaikki hyödymme. Ja myös ajatellen tulevaisuutta, varmasti näemme sellaisia auto, autoalan tekevän yhteistyötä sen suhteen, miten käytetään akkuja, niitä käytetään niin, että ne akut voidaan kierrättää, joten on monia eri yhteyksiä, joissa juuri toteamme, että tässä yhteistyö on ihan ok, mutta sitten kar- kartellitutkimuksen laajuus autosektorilla tällä hetkellä on sellainen, että meille on esitetty huoli siitä, että kartelissa ei käytetä parhaimpia teknologioita vähentää päästöjä, puhdistaa päästöjä, niin onko se niin diesel- kuin bens- bensiiniautostakin. Ja mitä emme ole huomanneet, että tämä ehkä kannattaa mainita, emme ole nähneet yhteyttä päästöskandaalin ja tämän tutkimuksen alla olevan kartelin välillä päästöskandaalia vieläkin tutkitaan kollegojen toimesta. Jyrki Katainen on tässä työn johtavana tahona. No, we are really running. Nyt meiltä todellakin aikaa alkaa aika loppua. Werner, meillä on enää seitsemän minuuttia aikaa. Tästä ryhmäpoikkeusasetuksesta, joka on voimassa vuoteen 2035, komission pitäisi tarkastella tilannetta erottaa autonvalmistajien ja pk-yritysten välillä, jotka ovat tavaran toimittajia. Ryhmäpoikkeussäännös on voimassa, mutta Volkswagen esimerkiksi loukkaa sitä. have to exchange on that Meidän täytyy keskustella tästä asiasta. Tämä on äh, sivuseikka vi- verrattuna tähän kartellin, josta minä juuri puhuin. Good. I have accumulated a... Hyvä. No et sitten ainakaan voi valittaa, kun käytän joustavuutta myöskin muiden meppien kohdalla. Tämä on langen bonus, joka annetaan sitten muillekin. Questions? Okay, no, you were on the list, but... Raymond, sinä olit listalla, mutta ei sitten Onko ketään muuta, joka haluaa puheenvuoron ilman puhujalistaa? No siitä tapauksessa me päättää tämän keskustelun ja aivan oikea-aikaisesti vielä kaiken lisäksi. Tämä aivan erinomainen jäsenelty vuoropuhelu Margaret Festerheimin kanssa voidaan päättää tähän. Kiitos paljon. Ilomilin tietystikin jatkaisimme tätä vuoropuhelua. Täällä käsiteltiin monia kysymyksiä, jotka vaativat jatkotoimia. Hienoa hienosta yhteistyöstä. Kiitoksia teille ja kaikkea mahdollista onnea ja menestystä. So dear colleagues, uh... Hyvät kollegat, nyt käsittelemme viimeisen asian ennen lounastaukoa. Esittelekin on paikalla. Olemme kohdassa 17. Rajat ylittävistä maksuista unionissa perittävät maksupalvelut ja valuutan muuntamisesta perittävät palvelumaksut. Teksti on tehty 104 tarkistusta, joten nyt voin antaa puheenvuoron esittele Hän saa puhua neljä minuuttia. Varjoesittäjät saavat kukin kolme minuuttia ja sitten voidaan antaa puheenvuoroja vielä muille puhujille, mikäli aika antaa vielä periksi tässä. Eva Maidel, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tulen tässä juuri paikalle kansalaisvuoropuhelutilaisuudesta. Kollegat haluaisin lämpimästi kiittää varjoesityötä muita kollegoja rakentavassa hengessä tehdyistä ehdotuksista, joita olette tehneet tarkistuksissanne. Meillä oli tilaisuus laatia lainsäädäntöä, joka ei pelkästään tähän saa kansalaisemme maamme lähemmäs toisiaan, vaan ratkaisee myös joitakin ihan arkipäivän ongelmia, joita monilla kansalaisilla on, kun he tekevät rahansiirtoja rajat rajojen yli. Meillä on nyt tilaisuus osoittaa, että ne, jotka, ne, jotka jotkus, joskus epäilevät koko EU-hanketta ja sen yhdentymistä, eivät jää eristyksiin. Tämä, tätä kautta voidaan parantaa tilannetta ja säästää rahaa. Niin kuin lupasin, kun käsittelemme tätä luonnosta, olen sitoutunut tekemään yhteistyötä, jotta saadaan näitä tuloksia äh, nopeammin kansalaisten saataville. Olen tyytyväinen nähdessäni erittäin kunnianhimoisia ehdotuksia useammalta osalta ryhmistä, mitä tulee rajat ylittävien maksujen sovellusalaan. Todellakin Euroopan parlamentissa meidän mielestäni pitäisi päättää tällainen kahden luokan jako kansalaisten kohdalla, yritysten kohdalla, mitä tulee maksupalveluun, tämän pitäisi, pitäisi lopettaa. Unionihan perustuu sisämarkkinoihin ja on ylpeä tästä. Ja jos lähettää rahaa yhdistämästä toiseen, sitä siinä pitäisi kantaa sama maksu, onko se sitten euromääräisistä maksuista tai missä tah- minkä tahansa valuutan määräisistä maksuista. Yhtenäinen euro, euromaksualue on kaikkien käytettävissä ja nyt jo voidaan prosessoida e, e, euromääräisiä maksuja nopeasti. Se perustelu, että ei ole mitään yhtä selvitysjärjestelmää muille valuutoille, ei vakuuta täällä lailla, kun teknologia on kyllä käytössä rahoitussektorilla ja se voidaan näistä hoitaa erittäin nopeasti. Me haluamme täällä eh, kehottaa heitä innovoimaan, että tätä kautta tämä hyödyttää eri talouksia ja tietysti maksupalvelun toimittajille pitää antaa riittävä aika ratkaista teknisiä ongelmia. Kun me sääntelemme maksujen vähentämisen, silloin pitää olla valppaana siinä, että tämä ei tapahdu sen kustannuksella, että palvelut kasvavat muiden maksut kasvavat muiden palveluiden kohdalla. Siksi pitää varmistaa valuuttamuunnon vertailtavuus ja läpinäkyväisyys, ei vain pankkiautomaatin kohdalla, vaan myös määrärahojen siirrossa. Tässä herra Ludvigsonin ja Rova Hybnerin tarkistukset olivat varsin hyödyllisiä koskien maksusiirtoja halutaan varmistaa, juridinen varmuus ja se, että on helpommin noudattaa sääntöjä. Kukaan ei, ole tuon, kukaan ei ota sopimusta mukaan, kun tekee ostoksiaan ulkomailla tai vetä, nostaa rahaa pankkiautomaattista. Näiden, heille pitäisi kertoa, mitä kustannuksia syntyy valuutan muunnosta jotta ihmiset voivat tehdä tarvittavat vertailut ja ehkä valita vaihtoehdon. Vaihtoehdot pitää myös esitellä samanaikaisesti selvällä, ei harhaan johtavalla tavalla. Ja olen tyytyväinen, että meillä on sama näkemys asioista useiden kollegoiden kanssa. Herra Karas, Niedermayer, Jezek, Ozok, muun muassa. Ja yksi argumentti, jonka olen kuullut kuluttajajärjestöiltä, ja tämä näkymässä Ludvigsonin äh, tarkistuksessa 199 on tällainen väline osallistua tämänhetkisiin valuutamuuntopalveluihin. Meidän pitäisi äh, lisätä ihmisten tietoisuutta näistä palveluista, jos ihmiset haluavat käyttää vaihtoehtoisia valuutamuuntojärjestelmiä. Avoimuusvaatimukset muutokset lainsäädännössä on valtava vastuukysymys ja siksi suhtaudun avoimella tavalla keskusteluihin teidän kaikkien kanssanne, miten saavutamme nämä kunnianhimoiset tavoitteet, jotka olemme asettaneet. Kiitoksia. Spanin Eeva, uh, nyt puheenvuoron saavat varjoesittelijät. Edustaja Ludvigson ensimmäisen SND-ryhmästä, olkaa hyvä. Jag vill också börja med att tacka rapportören e- Eva Majdell. Paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijä erittäin hienosta yhteistyöstä ja minä odotan mielenkiinnolla rakentavia keskusteluja tulevissa varjoesittelijöiden kokouksissa. Omissa tarkistuksissani olen keskittynyt ähm, ennen kaikkea varmistamaan sen, että direktiivi kattaa kaikki jäsenmaat ja että edullisin vaihtoehto pitäisi esitellä hyvin selkeästi kuluttajille, kun he valitsevat eri valuutanvaihtopalveluiden välillä niiden, joita on tarjolla. Mielestäni on hyvin tärkeää, että me muistamme sen, mistä tämä talo sopii, kun me rahoituspalveluita tarkastelimme, me vetoamme komissioon, että se tekisi aloitteen, joka vähentäisi rajat ylittävien maksujen hintoja eri valuuttojen välillä. Ja me halusimme myöskin rajat ylittävien maksujen hintoja eri valuuttojen välillä vähentää. Näin tämä parlamentti on todennut. En tiedä, miten tämä sitten etenee, mitä komissio on päättänyt, mutta me kansalaisten edustajina meidän pitäisi varmistaa se, että kulut lasketaan mahdollisimman alas kaikille kansalaisillemme huolimatta siitä, mistä he ovat kotoisin tai mikä heidän valuuttansa on tai onko se euro. Ihmiset, jotka maksupalveluita käyttävät, eivät usein tiedä, että lähestulkoon aina kotivaluutassa maksaminen tulee kalliimmaksi. Esimerkiksi kun auto nostaa ulkomaalta, joutuu hyvin nopeasti tekemään päätöksen siitä, millä valuutalla ostoksen maksaa. Ja tällä hetkellä on mahdotonta tietoon perustuvaa päätöstä tehdä tällaisessa tilanteessa, sillä vaikka me näemme kurssin On aivan mahdotonta tehdä tätä päätöstä niin nopeasti kuin se pitäisi tehdä. Minä olen esittänyt tarkistuksia, jotka tekevät mahdolliseksi todellakin vertailla eri valuuttoja, jotka tulevat kysymykseen. Ja eri palveluntarjoajien pitäisi kertoa ihmisille siitä, mitä seuraamuksia valuutan valitsemisella on, kun he maksun tekevät. En halua dynaamista valuutanvaihtoa tietenkään estää, mutta kuluttajien ei pitäisi aina joutua tekemään palve- päätöstä, jos tällaista dynaamista valuutan vaihtoa kuluttaja valitsee käyttää että palvelun tarjoajan pitäisi kertoa kuluttajalle siitä, mitä seuraamuksia tästä on. Ja kuluttajien pitäisi voida nähdä, mikä on lopullinen kulu heidän omassa valuutassaan. Tämän uuden avoimuussäännön pitäisi tulla näiden uusien sääntöjen toimenpanon jälkeen 12 eh, kuukautta niiden jälkeen voimaan. Jos kuluttaja päättää käyttää eri valuuttaa, palveluntarjoajan pitäisi itse asiassa tuoda esiin, kuinka paljon tuossa valuutassa ostos maksaa. Ja tämä koskee myöskin siirtoja, rajoitettavia siirtoja, Näiden uusien sääntöjen pitäisi astua voimaan kuusi kuukautta sen jälkeen, kun tämä asetus on toimeenpantu, sillä tekninen sopeuttaminen tulee olemaan helpompaa toimeenpanna verkkovälitteisten maksujen kohdalla kuin minkään fyysisen käteisnoston kohdalla. Minä odotan mielenkiinnolla rakentavaa keskustelua ja paljon kiitoksia tästä. Uskon, että pääsemme ratkaisuun, joka hyödyttää meitä kaikkia ja kuluttajia. Kiitoksia. Edustaja Özök, ECRn nimissä, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, pani poseł sprawozdawczyni. Kiitoksia paljon puheenjohtaja, arvon esittelijä, kollegat. Kiitoksia ehdotuksista ensinnäkin. Minulla on yksi tärkeä kysymys, joka liittyy sisältöön. Kompromississa A esittelijä selkeästi lähettää viestin ECRn ja sosialistien suuntaan, mutta myöskin oman poliittisen ryhmänsä suuntaan. Tarkoituksenamme olisi tässä laatia tai laajentaa tämä koskemaan myöskin rajat ylittäviä maksuja kaikkien valuuttojen kohdalla, ei pelkästään silloin, kun on kyse eurosta, niin että voidaan pitää kiinni vastavuoroisuusperiaatteesta ja vapaan kilpailun periaatteesta silloin, kun on kyse maksualasta EU-ssa. Tarkoitus on myöskin varmistaa, että kaikkia valuuttoja kohdellaan samalla tavalla. Emme kuitenkaan tässä, otta, tässä ei otettu kuitenkaan huomioon muiden mielipidettä. Kompromississa A. Siinä viitataan eurovyöhykkeen alueisiin maihin. Niiden pitäisi soveltaa omia maksujaan rajat ylittäviin siirtoihin kaikkien valuuttojen kohdalla, ei pelkästään euron suhteen. Euroalueen pankkien ei kuitenkaan pitäisi tehdä päinvastoin silloin, kun on samojen maksujen tarjoamisesta siirtoihin, silloin kun on kyse muista kuin valuutoista kuin euro. Vain pelkästään eurojen kohdalla pitäisi euroalueen pankkien tätä noudattaa. Ja mitä seuraamuksia tällä olisi sitten kuluttajien ja maksupalveluiden kohdalla. Katsomme, että komission alkuperäinen teksti oli tässä suhteessa paljon parempi kuin tämä niin sanottu kompromissi. Me vetoisimme nyt teihin, jotta osoittaisitte solidarisuutta tällaisten siirtojen kohdalla. Solidarisuutta tai ainakin tasavertaista kohtelua jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat euroalueella ja niiden välillä, jotka eivät ole euroalueella. Kyse on muistakin valuutoista kuin eurosta. Muita valuuttoja tässä on tässä ikään kuin toisen luokan valuuttoina, jotka ovat ikään kuin lapsipuolen asemassa. Toinen seikka, siirtokustannukset, ero muuntokurssin ja, ja hiljattaisen muuntokurssin välille, joka on EKPn antama. Mikä saataisiin ratkaisu tähän, joka olisi avoin, transparentti ja vertailukelpoinen, niin hyvä niin. Meidän pitäisi periaatteessa voida vertailla vaihtokursseja sillä varauksella, että standardipankki maksujen kohdalla kustannukset arvioidaan, eivät ole tarkkaan luku. Toistaiseksi Euroopan unioni edelleenkin koostuu jäsenvaltioista, jotka eivät ole vielä kaikki omaksuneet euroa. Siksi EKP ei ole EK ei pitäisi olla tässä kaikkein tärkeimpänä. Miksi EKPn korko, siirtopintoja tai valuuttakurssihintoja pitäisi tässä noudattaa siksi? Vaihtokurssi ja joku kiinteä maksu. Tämä olisi yksinkertainen ratkaisu. Ja myöskin vertailukelpoiset selkeät tiedot. Tässä on hieman eriskummallinen efektiivinen vaihtokurssi mainittu. Tämä on erittäin kummallinen asia. Kaikki ne tarjoajat, jotka tarjoavat lykättyjä maksuja tai maksulykkäyksiä, ovat kyseessä. Kenties voimme vielä kirjallisesti esittää ehdotuksemme niin, että eri varjoesittäjät voivat niin paneutua. I guess we don't have anyone... Uskoakseni Aldesta ei ole ketään paikalla, ellen erehdy. No, siinä tapauksessa vihreiden nimissä edustaja Remon. Oh. Eikö hänkään halua sanoa mitään? No edustaja vielä sitten kuesta. Ei kun... Te puhutte sittenkin, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja ihan lyhyesti tarkistuksista. Itse asiassa lyhyesti sanottuna me tuemme kaikkia tarkistuksia, joita, joilla vahvemmin pyritään suojelemaan kuluttajia. Näitä on tullut eri kollegoilta. Erityisesti tuemme sitä, että puhuta vain euromääräisistä, vaan myös muista valuutoista, niin kuin 69-71 tarkistuksessa todetaan nämä tarkistukset herra Ludvigsonilta. Yhtä lailla olemme samaa mieltä 35, 36, 37 tarkistuksesta myös Ulle Ludvigsonilta. Niillä pyritään täysavoimuuteen ja hintavertailtavuuteen eri muuntopalvelujen välillä ennen transaktiota. Ei ole järkeä saada tietää tällainen asia jälkikäteen, kun pitää tiedä mahdollinen hintaero maksuero eri maksujärjestelmissä silloin, kun valitsee tavan. Muutoin tämä ei ratkaise mitään ongelmaa. Tämän takia huolimatta siitä, että olemme samaa mieltä monista tarkistuksista, joita herra Osok on tehnyt, emme ole silti samaa mieltä 70 176 tarkistuksessa siinä todetaan, että tässä asiassa vain jälkikäteistä avoimuutta pitäisi olla, koska se ei ratkaise mitään ongelmaa. Ja lisäksi pidämme siitä ajatuksesta, että maksujen käyttäjät voivat estää vaihtoehtoiset muutopalvelut. Tätäkin Ulla Ludvigsson on ehdottanut 99 ja 100 tarkistuksissaan ja samassa hengessä haluamme ottaa mukaan maksussiirrot niin kuin on ehdotettu esimerkiksi Rova Hybnerin tarkistuksessa sitten tämä, ja myös Ole Ludvigsen tarkistuksessa. Kuitenkin missä olemme sitten eri linjoilla? Monet kollegat, tämä tuntuu perustuvan syöttöön pankkiviranomaista ainakin, ainakin henkilöstötasolla että suljetaan pois mahdollisuus hintakatosta transaktioajan kohdalla. Hintakatto, jota on poistettu monien kollegojen toimesta. Se sulkisi pois mahdollisuuden tällaiselle hintakatolle. Meillä on toimimattomat markkinat, missä kuluttajia riistetään ja tutkimukset osoittavat, että komission ehdotuksessa on tämä hintakatto ja ainakin kunnes avoimuustoimet ovat käytössä kaikkialla, niin toivottavasti tällainen riisto loppuu. Minun täytyy vielä sanoa, että tämän siirtymäajan aikana on järkevää, että asetetaan hintakatto ja on valitettavaa, että nekin kollegat, jotka yleensä tukevat vahvoja toimenpiteitä, ovat nyt paikan päällä ja toivat tällä tavalla legalistisesti ja puhuvat vain Maronin uskonnosta, missä eh, pankkiviranomaisella on valtuus tehdä näitä päätöksiä. Ja minä sanoisinkin, että jos on olemassa poliittinen pohja, Maroni ongelma voitetaan ja jos me tämän direktiivin kohdalla otamme oikeuspohjan, niin tietenkin pankkiviranomainen voi asettaa hintakaton ja Tässäkin meidän pitäisi seisoa kuluttajien rinnalla, koska tutkimukset ovat selvästi osoittaneet, että kuluttajat aina maksavat enemmän kuin he käyttävät eri vaihtoehtoisia järjestelmiä verrattuna siihen, mitä pankki tarjoaa yleensä. Ja tällaisen riiston siis pitäisi päättyä, ja tämän takia varjoistelijan kokouksessa, ja puhun tässä pääasiassa nyt esitellä. olisinkin todella tyytyväinen, jos voisimme pitää kiinni äh, äh, standardi äh, tästä teknisestä standardista kiinni. Ja sitten edustaja Viegas. Minä en puhunut portugalia kuten tavallista. Minulla olisi pari huomiota asiaan. Taloustieteessä puhutaan siitä, kuinka markkinoilla tasapaino toteutuu. Meidän pitäisi äm, näitä välityskuluja vähentää lähelle nollaa. Miksi tämä toimisi? Siksi, että meillä ei ole kilpailu kilpailukykyisiä markkinoita. Jos otamme Portugalin niin esimerkiksi, siellä kaksi tai kolme liikelaitosta manipulo- ähm, hallitsevat äh, äh, pankkimarkkinoita ja manipuloivat näitä ähm, kuluja. Ja Portugalissa päinvastoin kuin tässä äh, mietintöluonnoksessa sanotaan, se, että kansalliset maksut saatettaisiin eurooppalaisen tasolle, ei ratkaisisi Portugalin ongelmaa. Tämän seurauksena ei ole mikään yllätys meille, että todellakin meillä on katto, joka määriteltäisiin sen pyrkimyksen mukaan, joka näillä pankeilla on luoda voittoja, parantaa taloudellista tulostaan. Kaikki tämähän on ollut hiukan kriisin jälkeen puolittu mittaista. Korot ovat laskeneet, meillä on ollut epäilyttäviä lainoja, joita on annettu, ja me olemme nähneet, että nämä varainsiirtokulut kasvavat ympäri Euroopan, ja jos tarkastelemme internettiä, eh, euro 50 senttiä täytyy maksaa, jotta voisi varainsiirron tehdä. Pankit ansaitsevat hyvin paljon rahaa tällä tavoin ja he ovat lomauttaneet miljoonia ihmisiä. Meidän pitäisi luoda katto näille siirtomaksuille. Se pitäisi olla lähellä nollaa. Tämä vastaisi kilpailukykyisiä markkinoita. Meille tämä on erittäin tärkeää. sitten meillä on vielä huomio koskien automaattisia pankkiautomaatteja, niiltä tehtäviä nostoja. Meillä on ollut tilanteita, jossa asiakkaat eivät ymmärrä niitä maksuja, joita heiltä on laskutettu. Tämä on tietenkin ongelma. Sitten meillä on vielä avoimuuskysymys, kun nostetaan valuuttaa ulkomaisessa valuutassa. Tämä on vaikea tilanne. Me olemme hiukan epäileväisiä siinä, kuinka voidaan nopeasti tai lähestulkoon automaattisesti tarjota kokonainen kirjo vaihtoehtoja kuluttajalle. Nykytilanne on huolestuttava, mutta ei tässä mitään salaisuutta piile. Kuluttajahan haluaa mm, siirtoja tehdä mahdollisimman pienin kuluin, niin jälleen kerran minä sanoin, että näiden kulujen pitäisi olla hyvin lähellä nollaa. Kiitoksia. Vaikuttaa siltä, että muita puheenvuoropyyntöjä ei olekaan. No, kenties annan itselleni puheenvuoron. Muutama kommentti vaan. Nyt on kyse hintasääntelystä. Hintasääntelyn täytyy aina muistaa, että täytyy olla hyvä syy sen taustalla. Niin kuin edustaja Viekas mainitsi, tällaista tapahtuu siis silloin, kun markkinat eivät toimi ja joku käyttää markkinavoimaansa väärin hyväksi. Täytyy olla hyvin perusteltu syy, miksi hintasääntely ryhdytään niin, että voidaan varmistaa, että kustannukset eivät äh, koidu kuluttajan maksettavaksi. Esitte varmaan teki ankarasti töitä saadakseen aikaan asianmukaisen tasapainon. Haluatko Eeva vielä puheenvuoron? Thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos arvon kollegat jälleen kerran. Kuten te tiedätte, näette, meillä on erittäin tiukka aikataulu. Tämä on se syy, miksi olemme jakaneet jo joitakin kompromissitarkistuksia. Varsitellen kokousta ei ole vielä päätetty. Siitä tullaan lähettämään tieto aikanaan. Olisin vain esittää muutaman huomion niin kommentteihin, joita täällä esitettiin. Tänään ei ole tarkoitus keskustella kompromissitarkistuksista. Pitäisin joidenkin varjostelijoiden kommentteihin, ECRn kommentit esimerkiksi. Niistä toteaisin, että minun täytyy vielä selvittää asiaa. Onko kompromissi A teksti lähempänä sitä, mitä SND ehdotti, kuin ECRn tuosta tai komission tuosta Maksut halutaan mukauttaa eurohintaisiin maksuihin, mutta myöskin muihin valuuttoihin, mikäli esimerkiksi siirtää Puolan sloteja Varsovasta Brysseliin. Tämä se maksaa saman verran kuin eurojen siirtäminen Varsovasta Brysseliin, mikäli siirtää sloteja Varsovasta Varsovaan. Esimerkiksi ainoa rajatyötävä maksu, jota ei oteta mukaan tähän kompromissitarkistukseen, on sellainen, että mikäli siirtää sloteja Sofiasta Brysseliin. Tämä on erittäin harvinaislaatuinen tapaus muutenkin. Yleensä on kyse hyvin pienestä määrästä, pienestä osuudesta räätyyttäviä maksuja EU-ssa. Ja tämä on melkoisen kallista myöskin pankeille. Siksi tässä vaiheessa haluaisimme, että komissio ryhtyisi analysoimaan sitä, kuinka paljon mikäkin maksaa, ja sitten mielin voimme ottaa myöskin tämän pienen osuuden mukaan niitä kaikki että maksut olisivat katettuina. Mitä valuutan muunto maksuihin tulee ja avoimuuteen, tämä on melkoisen tekninen juttu. Olisi minusta parempi, mikäli voisimme jakaa jonkinlaisen tekstin kirjallisesti kommenttia, kirjallisia kommentteja varten, niin että kunkin ajatus selkeytyisi ja tämä todellakin helpottaisi sen käsittelyä sitten, kun siirrymme eteenpäin, koska meidän täytyy toimia tässä nopeasti. Ja viimeiseksi vielä RTSstä, sääntelyn teknisistä standardeista, joihin vihreät viittasivat herra Giegoldin suulla. Uskon, että mandaatin antaminen pankkiviranomaiselle kehittää kehittää sääntelyn teknisiä standardeja valuutan muunto käytänteiden osalta on hieman tarpeeton sääntelytoimi. Tämä menee soveltamisalan ja tarkoitusperän ulkopuolelta niitä pidemmälle. Ainoa ryhmä, joka on tähän puuttunut, on toistaiseksi ollut vihreiden ryhmä. Komission kanssa on keskusteltu viimeisten parin viikon aikana asiasta. ja enemmistö tai kaikki osapuolet miltei eri aloilta katsoi, että tämä oli yksi yhteinen asia, asia, joka heitä, niitä yhdisti. Ilmiin keskustelen tästä kuitenkin teidän kanssanne, koska hyvin paljon on tukea sille, että tämä osa tästä poistettaisiin. Kiitos ja nyt ilomielin jään odottelemaan vielä konkreettista keskustelua tulevina päivinä. Kiitoksia aikataulusta. Tarkistukset tullaan käsittelemään 9. päivä eli tänään äänestys Ekon valiokunnassa 5. marraskuuta ja täysistuntoon mennämaisesti marraskuussa nyt päättyy aamupäivän kokouksemme. Tapaamme jälleen kello 14.30 iltapäivällä. Keskustelemme kansallisten parlamenttien kanssa silloin, joten istumapaikat menevät silloin uusiksi, joten katsokaa, missä teidän nimilappunne on sitten iltapäivällä. Nyt oikein mukavaa lounastaikoa.